I think we can start. Voimme aloittaa. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Hienoa, että teitä on täällä näin paljon ennen kesätauon. Tai kesätauon viimeisen kokouksen ennen kesätaukoa. Nyt käsittelemme Poreban mietintöä Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saata, saavutettavuuden parantaminen. Olkaa hyvä. Szanowny, drodzy Państwo, a, spotyka... Hyvät näistä herrat. Tänään tätä ää, mietintöä käsitellään jo toista kertaa valiokunnassa – mietintö, joka keskittyy keskeitä Euroopan liikenneinfrastruktuurien yhteyksien ja saavutettavuuden parantamiseen. Euroopan itäreunalla olen kiitollinen siitä, mm, että olette aktiivisesti osallistuneet tässä tämän valiokunnassa tämän asian käsittelyyn muutosesityksen ja keskustelujen mietintö on entisestään vankistunut. Tekemänne ehdotukset äh, ja äh, muut parannusvinkit ovat olleet omiaan parantamaan äh, mietintöä. Niinpä sillä on, siinä on paljon strategisempi ote kuin aiemmin konsanaan. Tämä asiakirja on nyt selkeästi suuntautunut tulevaisuuden haasteisiin Keski- ja Itä-Euroopan osalta. Eikä tämä ole mikään eufemismi, nämä, nämä haasteet, vaan ni, niin, ne voivat muuttua todeksi. Ja teillähän on tukku mielenkiintoisia ehdotuksia, ajatuksia kaiken tämän konkretisoimiseksi. Koordinaattorin kokous tänään oli hyvin hedelmällinen Keskustelimme poliittisten ryhmien kesken kompromissimuutosehdotuksista ja, ja aion kutsua seuraavan kokouksen koolle heti lomien päätyttyä syyskuun alussa. Tämähän on tällainen ylipoliittinen kompromissi, kompromissi jossa yli rajojen on yksimielisyys löydetty meillä on nyt selkeä suunnitelma eh, strategisista tavoitteista ja pää, tärkeimmistä päämääristä Keski- ja Itä-Euroopan eh, eh, kuljetussektoria ja liikennesektoria kohennettaessa. En aio tässä toistaa sitä, mitä jo ensimmäisessä kokouksessa mietintöä esitellessäni lausuin, vaan haluaisin pikemminkin keskittyä teidän kommentteihinne ja teidän näkemyksiinne tietenkin jo tässä vaiheessa jätettyjen muotoisetysten valossa, niin että voisin sitten niitä, niihin perehtyä entistä paremmin ja ympätä ne mukaan tähän lopulliseen versioon. Eli jo, jo, jos, jos, jos teillä nyt on jotain lisäkommentteja, niin mielelläni sitten otan ne mietintööni mukaan, koska ensinnäkin haluaisin, että tämä on strateginen asiakirja sekä parlamentin että komission käyttöön. Kiitos. Danke sehr. Jetzt... Kiitos. Nyt äh, Deli. Kiitos. Tekstiluonnos oli oikein hyvä alku ja sitä sitten paranneltiin kollegoiden tarkistuksilla. Haluaisin kiittää hyvästä rakentavasta yhteistyöstä esittelijän poron kanssa ja myös varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on selvä seikka että näin on, koska tänään pidettiin oikein hyvä varjostelijoiden kokous, jossa katettiin lähes puolet 34 kompromissitarkastuksesta. Odotan innolla seuraavaa kokousta kesälomien jälkeen ja toivottavasti voimme pitää tämän päivämäärän, joka, josta oli etukäteen päätetty 26. syyskuuta, siis TRAN-valiokunnan äänestys. On selvää, että Keski- ja euroopan infrastruktuuri on hyvin tärkeää, koska vaikka EU-jäsenyys on ollut jatkunut yli kymmenen vuotta, paljon tekemistä vielä on meidän maissamme. Kaikki on varmasti samaa mieltä, että talouden kehitys ja hyvä infrastruktuuri kulkee käsi kädessä tässä mielessä. Läntiset maat ovat Itä- ja keski esillä, edellä, mutta näiden alueiden infrastruktuurin parantaminen parantaa muidenkin tilannetta. TNT t eh, käytävät ovat todella tärkeässä asemassa. Emme voi saada kunnon verkosta, jos ei ole kunnon infrastruktuurihankkeita ja investointeja tällä alueella. Meidän pitää myös pyrkiä eroon pullonkauloista, jotka usein ovat rajat ylittäviä. Ja täällä oikein korostetaan myös Vrel Baltica, Viekapatia tyyppisiä alueellisia hankkeita. Ja jos ajatellaan yhteyksiä läntiseen kumppanuuteen ja Balkanin alueeseen, tämäkin on tärkeää. On selvää, että Keski- ja Euroopan jäsenvaltiot eivät yksin voi kaikkia näitä rahoja koota. Ja täällä mietinnössä on hyviä ajatuksia liittyen rahoitukseen ja niitä parantavat tarkistukset, kun niissä puhutaan verkon eurooppa välineestä ja esirahastoista. Ja yhteenvetäen teen mielelläni yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Eli varmasti oikein kiva kesäloma tästä tulee, koska tässä on hyvin edistetty. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Claudia Tabardel. În primul rând și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnului Poreva. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Porevaa tästä mietintöluonnoksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Haluan myös kiittää varjostelijoita tästä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Haluamme hyväksyä parlamentissa strategisen asiakirjan ja näin välittää selkeän viestin komissiolle, jotta se kiinnittäisi keskeitä euroopan infrastruktuureihin entistä enemmän huomiota. Tähän on jätetty yli 200 tarkistusta ja tämä osoittaa, että liikenneinfrastruktuuri Keski- ja Itä-Euroopassa on hyvin tärkeä, ei pelkästään tuolle alueelle, vaan koko Euroopalle, koska liikenne ja infrastruktuuri ovat eurooppalaisen talouden ydin, ja jos niitä ei kehitetä, taloutemme ei voi olla voimakas. Poliittisen ryhmän ja muiden ryhmien jättämistä tarkistuksista voidaan sanoa, että ne keskittyvät tärkeisiin asioihin. Ensinnäkin siihen, että Keski- ja Itä-Eurooppa tarvitsee tällaista integroitunutta kehityssuunnitelmaa, jossa otetaan liikenneinfrastruktuurit huomioon ja strategia pohjautuu siihen, että liikenneyhteydet toimivat maiden välillä. Tähän liittyy TEN-T-verkostot ja on tärkeää, että suunnitelmat ja infrastruktuuriinvestoinnit pohjautuvat ja perustuvat tähän verkostoon. Tässä pitää ottaa huomioon myös tämän verkon laajentaminen Keski- ja Itä-Eurooppaan. Tarvitaan uusia reittejä ja on hienoa nähdä, että tässä on uusia naisen Balkanin ja muiden alueiden reittejä otettu huomioon. Ja myös Tonavan alueeseen komissio on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota. Sisävesiliikenteen kehittäminen voi edistää alueiden hyvinvointia ja esimerkiksi auttaa meitä pääsemään paremmin ympäristötavoitteisiin. Ryhmämme ja muut ovat jättäneet tarkistuksia, jotka liittyvät rahoitusvälineiden käyttöön niin, että yhdistetään ja käytetään yhtä aikaa useita eurooppalaisia välineitä. Katsottava myös yksityisen sektorin mukaanottoa. SD-kollegat ja minä ja myös muut kollegat olemme yhtä mieltä siitä, että nämä maat tarvitsevat komissiolta teknistä tukea silloin, kun eurooppalaisen varoin toteutettavia hankkeita täytäntöön pannaan. Tavoitteena on todella saada korkealaatuisia liikenneverkkoja, liikenneyhteyksiä. Itse olen eurooppalaisen matkailun puolesta puhuja ja on hienoa nähdä, että meidän tarkistuksemme ja muiden ryhmien tarkistukset, jotka liittyvät matkailuun, ovat tässä mukana. Matkailun merkitys on todella tärkeää tunnustaa ja matkailu on kehitettävä entisestään Euroopassa. Meidän on kompromisseissa vielä lähennettävä kantojamme ne varmasti lopuksi saamme aikaan komission ja parlamentin kannalta erittäin hyvän tekstin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Janos Rados. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime izvjestitelja u sjeni ALDE grupe gospodina Teličke želim zahvaliti. Kiitoksia. Haluaisin kiittää eh, herra Poreba erinomaisesta yhteistyöstä ja meillä on tukku kompromissiesityksiä, jotka sitten niputtavat mukavasti yhteen monet muutosesityksistä. Ja sitä kautta, sitä kautta teksti para, paranee entisestään. Haluaisin vielä vedota muutamaan, muutaman tuen kohdassa yhdeksän. Olisimme halunneet Euroopan komissio siitä, että Euroopan komissio myöskin sitten tämä TNT-verkostot Länsi-Balkanille alkaisivat pikkuhiljaa nousta. Ja sitä kautta sitten esimerkiksi yhteydet Ukrainaan paranisivat. Niin ikään haluaisimme, että tämä, tämä liikenneyhteydet paranisivat ja ja erityisesti talvisverkostolainen, siis, ja siinä vetoamme sitten rautatieverkoston ylläpitoon, pidon äh, parantamiseen kautta, kautta linjaan. Äh, myöskin 21 artiklaan on muutos, jos äh, puhutaan Tonavan eh, laivaliikenteestä. Siellä olosuhteet eh, ovat tietenkin, eh, kalusta on hyvin vanhentunutta ja sitä kautta vaarantaa koko Tonavan turvallisuuden ympäristöuhkineen. Sitä kautta pitäisi näitä sekä liikenneviä aluksia että koko Tonavan tarjoamia mahdollisuuksia kohentaa Toivomme, että tästä, tästä pääsemme eteenpäin ja saamme sitten tämän, tämän mietinnän valkoisessa läpi. Kiitos, nyt puhun itse. Mm, totta kai vuoden 1964 sopimusta pitää päivittää, mutta tilanne on todella muuttunut 30 vuodessa – 33 vuotta sitten menin kanotilla Ingolstadtista Mustalle merelle. Siellä piti silloin todella varoa muuta laivaliikennettä ainakin 50, vuoden, 50 minuutin välein. Kolme vuotta sitten olin veneellä liikkeellä Tonavalla toisella reitillä. Silloin veneitä oli, to, laiva oli todella vähän, näin kolme laivaa. Ja on alueita, joissa laivoja ei ole lainkaan. Tavalliset laivat voivat kyllä kulkea Tonavaa, valtavat jättilaivat eivät. Rakennettiin kanava, se oli hyvä ajatus, mutta sen käyttöön oton jälkeen sanottiin, että se oli huonoin päätös Babelin tornin rakentamisen jälkeen, koska se todella hankaloitti laivojen navigointia. main tonava kanavaan investoitiin valtavat määrät rahaa ja viimeisen 20 vuoden aikana sisävesiliikenne on vähentynyt 20 prosentista 8 prosenttiin. 80 prosenttia on reinillä, mutta 80 prosenttia varoista suunnataan toisille reiteille. Jopa Bayer ei ole enää valmis tukemaan äh, tuota aluetta. Samoin Itävallassa on ollut vastustusta. Mutta voin kertoa teille, miksi näin on. Saksassa Jokaista laivareittiä varten on kolme henkilöä hallinnossa. He pyrkivät kaikki keinoin takaamaan oman työpaikkansa. He on katsottava todella tarkkaan, mihin investointeja suunnataan. Totta kai kannatan sisävesiliikennettä. On toimittava kuitenkin oikealla tavalla, katsottava päästörajoja ja onko todella otettava vaarin kielteisistä kokemuksista. On katsottava poliittista tahtoa ja varoja. Tässä puhun Balkanin maista. Ollaan luomassa yhteyksiä länteen rautaisiripun rajan yli. Waldkirchen, Novo Udeli, Saksan ja Tsekin yli. Siellä on osuuksia, joita piti todella uudistaa rautaisiripun poistumisen jälkeen. Ja Länsi-Balkan pitää yhdistää vanhan länteen. Tähän ei tarvita kovinkaan paljon rahaa, vaan tarvitaan poliittista tahtoa. Tähän meidän pitää keskittyä. Wim van de Kamp. Voorzitter, we hebben nog een beetje tijd. En, um, ik... Puheenjohtaja, Minä kävin Rotterdamissa TNT-päivillä Delin kanssa ja siellä puhuttiin Tonavan ruoppaamisesta. Puhuttiin paljon siitä, onko ruoppaaminen todellakin investointia vai ei. Tiedän, että tämä on hankalaa, koska tässä ollaan nyt näissä kompromissitarkistuksissa, mutta ehkä esittelijä ottaisi esille komission roolin ja miettisi sitä, onko kyseessä huoltotyö vai investointi, kun ruoppauksesta puhutaan. Ja sitten 46 on ja tarkistus on Grabinin ja muiden esittämä. Ja siinä sanotaan, että suurin osa ESIR-hankkeista sijaitsee Länsi-Euroopassa. Miksi? Muissa tarkistuksissa pyydetään esille tärkeämpää roolia ja joskus saa sellaisen mielikuvan, että Itä-Euroopassa keskitytään lähinnä avustuksiin, ei niinkään lainoihin, esimerkiksi esirlainoihin. Voitaisiko tätä ehkä kompromissitekstissä vahvistaa? Kiitos. Nova, siis Olga Senoveva. Ja bych také chtěla zaprvé eh, poděkovat za niin, kiitos al- aluksi. Kiitokset eh, minultakin, herra Polevalle, tästä hyvästä eh, eh, mietinnöstä. Olin li- liikenteen valkoisesta kirjasta aikanaan. Ja, ja siinä puhuttiin juuri, että pitäisi luoda tasa-arvoisemmat toimintaedellytykset jäsenmaille – Eh, kuljetusliikennesektorin saralla. Hyvä, että tämä muotoilu on edelleen mukana tässä. Muutamia muutosesityksiä olen tehnyt ja kenties voisin tässä korostaa sitä, että miten tärkeää on sisävesien eh, navigoitavuuden, navigoitavuuden parantaminen. Se ei rajoitu pelkästään Tonavaan, vaan El, Elbejoki on niin ikään eh, parannuksen tarpeessa Tsekin tasavallasta äh, saadaan tietysti vierailullamme ensi, ensikäden tietoa siitä, missä jamassa nämä reitit ovat. Kilpailukykyinen rautatieyhteys äh, on äh, tarpeen alueelta puuttuu korkealuokkainen huippunopea junayhteys. Ja tässä yhteydessä mietinnössä niin ikään on hyvä nostaa esille, tai onhan se siellä jo, mutta haluaisin, että sitä alleviivattaisiin. Ja tällä, tässä tarkoitan jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota, kun näitä rajat ylittäviä yhteyksiä suunnitellaan ja rakennetaan niin, että niillä olisi jonkinlainen aikataulu ja suunta ja tarkoitus, ja että myöskin saataisiin reaaliaikaisia tuloksia reaaliajassa. Kiitokset vielä kerran. Danke sehr, und jetzt gebe ich der Kommission das Wort. Kiitos nyt Reuters-komissiosta. Well, members, uh, thank you very much. Puheenjohtaja, hyvät edustajat, kiitos oikein paljon. Me pidämme oikein hyvänä Porevan mietintöä ja Varjo esittelijät tekevät myös hyvää työtä. Ja tässä korostetaan tärkeä asia, kun puhutaan tästä alueesta ja sitä todellakin tarvitaan. On hyvä, että korostatte juuri tätä lähestymistapaa mutta haluaisin kuitenkin nyt pyytää, että tässä mietinnössä ei liikaa puhtaisi erityisistä hankkeista että pannaan pystyyn, jotta voidaan saada infrastruktuuri voimaan toimimaan 2030 mennessä niin, että saadaan tämä verkosto kattamaan kaikki alueet. Ja sitten muutama vastaus esitettyihin kommentteihin, mitä tulee verkkojen Eurooppaan, niin tätä on hyvin alettu käyttää. Jo kuudessa jäsenvaltiossa on käytetty sataprosenttisesti kahdessa ensimmäisessä vaiheessa 1,2 miljardia eh, taas on jaossa nyt syksyllä ja mielelläni palaan valiokuntaan kertomaan, miten tämä tehdään lokakuun jälkeen 1,1 miljardia näihin kirjekuoriin näitä maita varten, joita juuri tämä aspekti verkkoon Euroopassa koskee. Ja on varmaan 11,3 miljardia saadaan loppuun käytettyä ennen vuoden loppua. Tämä on hyvä asia. Ja sitten, kuten jotkut jäsenet täällä sanoivat, näiden maiden pitäisi myös miettiä esirin tarjoamia mahdollisuuksia. Ei kyseessä ole se, etteikö sitä voitaisiin käyttää käyttää ja me emme käydä näissä 15 maassa, jotta auttaisimme niitä panemaan täytäntöön esirhankkeita. Tämä varmasti eh, joidenkin hankkeiden osalta on mahdollista, esimerkiksi moottoriteiden osalta. Ja sitten puheenjohtaja kolmanneksi haluamme korostaa sitä, että tarvitsemme vakautta. Emme halua nyt ottaa mukaan kaikenlaisia hankeluetteloita, silloin meillä on jo tarpeeksi pitkiä luetteloita. Ja me varmasti tarvitsemme kaksi monivuotisen rajoituskehityksen aika 2017 asti niiden täytäntöönpanoon. Meitä on kritisoitu siitä, että liian usein muutamme painopistealueita ja investoinnit eivät, investoijat eivät pysy tässä mukana eikä pystytä panemaan sitä täytäntöön. Ja sitten se, että meillä on nämä käytävät, tällainen kuin Senalova sanoi, kun puhutaan yhteistyöstä, meillä on näitä käytäviä idästä länteen, pohjoista etelään ja tarvitsemme valiokunnan tukea täytäntöönpanolle. On hyvä, että suhtaudutte tähän niin vakavasti ja koordinaattorit tulevat paikalle. Rotterdamissa on taas kerrottu suunnitelmista ja olisi hyvä, jos tämä valiokunta taas toisen työohjelman tutkisi, niin sieltä voitte havaita, että on sellaisia seikkoja, jotka ovat kriittisessä vaiheessa, jos josta on jäsenvaltioiden ja tämän talon välillä sovittu. Ja sitten Wim van der Kampille sanoisin ja myös esittelijälle ruoppauksesta, että siihen voidaan joskus saada myös rahoitusta, ei tähän jatkuaan vuosittaiseen huoltoon, mutta voidaan laittaa ehdot ruoppaukselle. Tämä ei ole mikään ongelma. Ja tämä edesauttaisi Tonavan asemaa ja olen samaa mieltä ei tässä pidä aina kaikkea laittaa käyttää näitä kaikkein tiukimpia ehtoja, mutta ehkä Tonavan avulla tai Tonavallekin löydetään eh, ratkaisuja, jos ajatellaan eh, Tonavan kulkukelpoisuutta. Mielellämme syyskuussa käymme lisäkeskustelua ja käytämme tätä mietintöä kaikki parhaalla tavalla. Nyt kuulemme vielä Thomas Poseba. Saa. Kiitos. Kiitos näistä kommenteista ja argumenteista, joita esititte. Niistä on kaikista kovasti hyötyä minulle. Ja otan nämä huomioon, kun valmistelen tarkistuksia. Halusin myös todeta, että mietintö sisältää useita tavoitteita, joista yksi on se, että vahvistetaan jälleen infrastruktuurin kehittämistä Keski- ja Itä-Euroopassa ja tätä kautta myös alueen turvallisuutta. Ja toinen asia, johon tämä on todella asia, johon haluan kiinnittää huomiota ja jonka parlamenttikin voi välittää viestinnä eteenpäin. Eli sen, että paremmin verkotettu ja linkitetty Eurooppa on myös turvallisempi. Voi olla, että käännyn komission edustajan puolen suoraan, jotta voimme vaihtaa tietoa. Yksi asia vielä, josta olen kuitenkin eri mieltä, on se, että en usko, että menen liian yksityiskohtiin. Tässä mietinnössä esitellään strategisia tavoitteita, joilla vastataan haasteisiin, joita EUlla on liikente, liikenteen alalla. Siksi viittaan tässä tiettyihin hankkeisiin, tiettyihin tavoitteisiin, joita me voimme viedä eteenpäin ja tätä kautta sitten parantaa infrastruktuurin tasoa. Tämä on koko EUn etujen mukaista. Haluan kiittää teitä vielä kerran, Andoria ja muita, herkaamia, muita varoesittelyitä erinomaisesta yhteistyöstä. Ja olen varma, että kun tapaamme jälleen syyskuussa. Olemme hyvin levänneitä ja onnistumme laatimaan hyvän strategisen asiakirjan ja mietinnön. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Äänestys toimitetaan 26 syyskuuta. Nyt meidän pitää pitää pieni tauko ennen seuraavaa esityslistan kohtaa. Jatkamme kello 16, mutta kerron teille, että Christopher Ford sihteeristöstämme lähtee muualle. Hän on tehnyt työtä täällä erinomaisesti seitsemän vuotta. Hänen kanssaan oli miellyttävä tehdä töitä. Ja valitettavasti hän jättää meidät ja siirtyy työllisyysvaliokuntaan. Tämä on tietysti työllisyysvaliokunnalle hienoa ja haluan kiittää häntä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikkea hyvää, onnea ja menestystä. Työllisyysvaliokunnassa varmasti kaikki sujuu yhtä hienosti. Ja puhun tässä varmasti kaikkien niidenkin puolesta, jotka tekivät kanssasi yhteistyötä. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, damit wir... Nyt pidämme pienen tauon, että Fim van de Kamp voi juoda kahvinsa loppuun ja jatkamme neljältä. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän kokouksen loppuosaan, viimeinen kokouksemme ennen lomia. Ja nyt meillä on keskustelu, joka koskee matkailuun suuntautuvien investointien kestävyyttä. Ja meillä on täällä matkailutyöryhmä. Ja haluan todella toivotan heidät tervetulleeksi. Yksi kysymys aina nousee esiin kokouksissamme. Missä ja kuinka paljon rahaa on käytettävissä matkailuun? Heitä on erilaisissa rakennerahastoissa, e- eikä välttämättä selkeästi näkyvillä matkailurahoituksena. Rahoitusvarat jaetaan jäsenvaltioille, ne ovat niiden hallinnoinnista vastuussa ja siksi loppukäytön arvioinnin tehokkuus on aika hankalaa. Tämän lisäksi pääsy EU-varoihin on helpompaa suuremmille toimijoille kuin pienille, mutta 90 prosenttia matkailualan yrityksistä on PK ja erittäin pieniä yrityksiä, jotka sitten luovat työpaikkoja. Tätä ei saa unohtaa. Parlamentti eri yhteyksissä on vaatinut aina erillistä budjettikohtaa matkailualalle, mutta ilman tulosta valitettavasti. Ja tällainen oma budjettikohta lisäisi näkyvyyttä ja nyt meillä on uusia operatiivisia ohjelmia, jotka luovat pohjan näiden varojen käytölle jäsenvaltioissa erityisesti alueilla – ja tähän varmasti liittyy kysyttävää ja toivottavasti saamme myös, myös hyviä vastauksia. Odotan innolla keskustelua. Istvan Uhei, joka vastaa matkailutyöryhmästä, ei valitettavasti tänään ole paikalla. Meillä on kolme puheenvuorokierrosta viidestä kuuteen minuuttia kaikille. Pyydän teitä noudattamaan puheaikaa, jotta ehdimme ajoissa kaiken käydä läpi. Ensin kuulemme Colin Wolfia, joka on yksikön päällikkö DG Regiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin sanoa, että pidämme oikein hyvänä tätä vuoropuhelua, joka koskee matkailun rahoitusta. On hyvä puhua Tourism Task Forcein kanssa tästä asiasta. Ja ensin muutama alkukommentti liittyen matkailuun ja miten se liittyy aluepolitiikkaan, jos ajatellaan matkailun oleellisuutta talouden moottorina Euroopan alueilla. Tämä on hyvin suuri toimiala. Kuten tiedätte, se on tärkeämpi kuin elintarvikeala tai autoala tai kemikaaliala. Ja Ja se todellakin työllistää 90 prosenttia työvoimasta ja se antaa paljon työpaikkoja nuorille, jotka pääsevät näin työmarkkinoille ensimmäistä kertaa. Ja jos ajatellaan työmarkkinoita, niin kuten sanoitte, se on todella tärkeä jos ajatellaan pk-yrityksiä tai uusia yrityksiä, se on aluekehitykselle myös tärkeä ala, jos ajatellaan meidän työskentelytapaamme siksi, että siinä korostetaan aluetta, kutakin paikkakuntaa ja sen luontoa, kulttuuria, historiaa, korostetaan myös kestävyyttä ja kaiken tämän ylläpitämistä. Ja toinen tärkeä asia, kun matkailusta alueellisen kehityksen moottorina puhutaan, niin se on tärkeä kehittyneillä alueilla, pääkaupunkiseuduilla ja se myös usein on talouden kannalta myönteinen syrjäisemmillä seuduilla ja näin vähennetään eriarvoisuuksia. Ja jos ajatellaan sitten rahoitusta, josta tänään puhutaan, kuten sanoitte, matkailuun liittyvä rahoitus löytyy 2014-2020 kaudella muiden nimikkeiden alta. Kaiken kaikkiaan 9 miljardia alue kehitysrahastossa rahaa on saatavilla, saadaan yhteisrahoitusta julkisilta viranomaisilta ja sen lisäksi haluamme korostaa lainoja ja myös yksityisiä investointeja, mutta mutta tämä määrä siis on paljon enemmän, jos huomioi kaikki nämä vipuvaikutukset. Tämä siis liittyen matkailuun, mutta tietysti on paljon sellaista investointia infrastruktuuriin tai liikenteeseen, digitaalinen infrastruktuurista tai ympäristöinfrastruktuuriin, joka edesauttaa matkailuelinkeinoa. Ja tämä koskee myös innovatiivisia tuotteita ja palveluita ja PK-yritysten tukea, eli kaiken kaikkiaan tämä rahamäärä on paljon suurempi kuin nämä mainitut 9 miljardia. Mutta ymmärrämme, että tämä asia on siis käsillä ja haluamme varmistaa sen, että voidaan näiden temaattisten tavoitteiden kautta antaa rahoitusta. Ne eivät ole kohtaisia ja halutaan edesauttaa matkailua liittyen tutkimukseen ja kehitykseen tai ympäristön suojeluun tai pk-yrityksiin, jos ajattelee näitä eri teemoja, niin noin puolet rahoista tulee ympäristön ja kulttuurin suojelun pohjalta ja halutaan varmistaa myös PK-yritysten kilpailukyky. Me korostamme kovasti sitä, mitä hyötyä matkailualla voi saada näistä investoinneista, mutta myös hankevalintaan. Minkälaista hankkeista on sitten kyse? Me haluamme laajentaa matkailutuotetta, haluamme kestävää matkailua ja mietimme, miten se onnistuu. Haluamme innovatiivisia lähestymistapoja ja haluamme laajentaa eh, kuluttajien kirjoa, erilaisia kuluttajaryhmiä mietimme ja haluamme varmistaa sen, että voidaan pidentää sesonkeja, jotta matkailu voi kantaa oman kortensa kekoon ja haluamme varmistaa sen, että digitaalinen kehitys ja markkinoille pääsy on aina matkailun hyväksi toimivaa. Ja lopuksi sanoisin, hyvä puheenjohtaja, että Meillä on ollut jälkikäteisarviointi viime kauteen liittyen, jos ajatellaan kulttuurimatkailun rahoitusta. Siitä on erilaisia päätelmiä jatkoa varten, toimintatapojen varten. Ehkä oleellisimpana tämän päivän keskustelu silmällä pitäen on, että pitäisi kulttuuri ja matkailu ottaa mukaan Eh, niin pitäisi ottaa mukaan kaksi perspektiiviä, eli tämä älykäs perspektiivi ja älykäs erikoistuminen, ja tämä liittyy sitten myös liike-elämään ja sen palveluihin, siis kestävyyttä korostaen. Ja toinen seikka, joka arvioinnista käy ilmi, on, että tarvitaan kovista eh, sijoituksista mm, siirtymään pehmeisiin infrastruktuureihin, eli mennään infrastruktuurin rakentamista tiedon rakentamiseen, jos näin voidaan sanoa. Ja sitten vielä yksi asia, että tärkeää ottaa liike-elämä mukaan, matkailutoimijat. Eli loppupäätelmänä voin sanoa, että tässä on sellainen haaste, että pitää tehdä selväksi, että matkailu on taloudellisen kehityksen tärkeä osa. Pitää miettiä, miten sitä voidaan tukea. Tämä pitää koskea myös eri kumppaneita. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme Hil Tertre, joka työskentelee varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetissa ja kertoo meille esirasuunnitelmasta. Kiitos. Kiitoksia, että pääsimme mukaan tähän keskusteluun se on meille hyvin tärkeää, koska ymmärrämme, että meidän pitää ponnistella sen varmistamiseksi, että, että nämä investointisuunnitelman tavoitteet ymmärretään. Tässä alustukseni alkuun voisin todeta, että on tärkeää olla eri, eriyttämättä tai lokeroimatta liikaa tämän investointisuunnitelman eri tavoitteita. Me haluamme yksinkertaistaa näitä menettelyjä entistä pidemmälle, jolloin niitä voidaan käyttää yhdessä. Meillä on tästä pari esimerkkiä, jotka, joita rahoitetaan sekä rakennerahastoista että sitten tästä strategisesta investointisuunnitelmasta. Toisekseen vastoin yleistä käsitystä ne hankkeet, jotka siirrytään rahoitetaan, eivät rajoitu pelkästään yhteen, vaan on kaksi tällaista mahdollisuutta, että yksi investointi innovaatio, toinen on sitten PK-sektori ja keskisuuret yritykset. Ja molemmat voivat tietysti sitten osua myöskin matkailuteollisuuden tarpeisiin vastaavaksi, jos ajatellaan tätä koko perusasetusta. Siinä tarjotaan mahdollisuus hankkeiden yhdistämiseen Eli se on tällainen yhteisinvestointialusta, kuten sen hienosti siinä laissa sanotaan. Näin esimerkiksi investointipankin on helpompi sitten sijoittaa varojaan tällaisiin hankkeisiin. Kyprosen kaltaisissa maissa tai Kreikassa näitä, näitä termejä on käytetty aika, aika voimakkaasti. Esimerkiksi äh, jos ajatellaan vaikka äh, energiatehokkuusparannushankkeita tai sen sellaisia renovaatiohankkeita, ja niitä sitten on, on parilla naapuriyrityksellä esimerkiksi, voivat yhdistää nämä hankkeet ja, ja tätä kautta sitten saada investointitukea. Samoin on mahdollista äh, tiettyjen, tiettyjen hankkeiden osalta sellaiset PK, sektorilla ja keskisuurten yritysten osalta, eli käyttää sitten investointirahastosta suoraan niitä sitten investointipankin yksi alahaara tämä. Näin näitä hankkeita voidaan sitten yhdistää myöskin sitten rakennerahastohankkeisiin. No, mikä, mitkä tässä sitten pahiten kiikastaa näitä hankkeita edistämisen teknistä apua toki tarvitaan, sen, sen ymmärrämme, että nämä rahast, hankkeet sitten voivat tätä rakennetukea saada. Ja sitten, että matkailuyrittäjät myöskin saataisiin jyvälle tästä koko mahdollisuuden olemassaolosta. Se on yksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Näinpä sitten tätä, tästä, tätä tarkoitusta varten perustimme tällaisen tie, tiedotuskeskuksen, joka on nimenomaan näille yksittäisille toimijoille erittäin olennainen lähde. Voivat ottaa sitä meihin yhteyttä ja saada vihiä siitä, että millä tavalla heidän hankkeitaan voitaisiin tukea. Sitten vielä investointisuunnitelman lopullinen tai viimeinen hieno työkalu on tämä investointiapuportaali. Siinä on investointimarkkinoiden erilaisten promottorien yhteinen alusta, jolla he voivat eh, etsiä, etsiä eh, yksityisen sektorin eh, rahoittajia hankkeelleen ja sitä sitten sitä kautta löytää. Matkailuhankkeella on erittäin hyvä sauma näitä tätä rahoitusta saada yksityistä tämän työkalun ansiosta kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Saamme, saamme matkailusektorilta hankkeita runsaasti. Monissa, monissa maissa se on yksi olennaisin osa taloutta, talouden pyörittämistä. Ja infrastruktuuri tietenkin on olennaisen tärkeää tässä, että sitten saadaan mahdollisimman tehokkaasti hankkeita markkinoiduksi. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme Luis de Grandes Pascualia. Sí, gracias, señor presidente. Con independencia de que yo... Kiitos, puheenjohtaja Haluan, siis voin tässä puhua omissa nimissäni, mutta pyydän anteeksi Claudia Montero Aguilarin puolesta. Hän ei pääse paikalle, mutta pyrin kertomaan hänen kannoistaan ja puhun myös hieman omistani. Hyvät näistä herrat, Eurooppaan on ensimmäinen matkailukohde maailmassa, mutta me, meillä on edessämme kovaa kilpailua muualla. Ja tämä nykyinen tilanne on johtanut siihen, että Euroopan unionin osuus matkailumarkkinoista on laskenut 51 prosentista alle 40 prosenttiin. Ja nyt toivottavasti saadaan aikaan lisää kasvua. Matkailualan pitää uudistua, sen täytyy sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja sen pitää investoida mainontaan, infrastruktuureihin, matkailun edistämiseen, uusiin teknologioihin muun muassa ja totta kai myös digitalisaatioon, resurssien tehokkuuteen ja siihen, että sopeudutaan ilmastonmuutokseen. Matkailuala on ollut kriisin aikana varsin vakaa, mutta investointien määrä koko Euroopassa tähän on vähentynyt 15 prosentilla – ja tilanne infrastruktuuri, innovointi ja pk-yritysten investointien osalta on hankala. On syntynyt investointikuilu ja Eurooppa on ottanut esirahaston käyttöön ja tässä on kyse yli kolmesta miljardista eurosta. Ja jäsenvaltiot pyrkivät nyt täytäntöönpanemaan monivuotisia ohjelmiaan. Ja hyvät naiset ja herrat, matkailuala on tärkeässä roolissa, kun lisätään esimerkiksi työllisyyttä ja kasvua Euroopassa. Ja siksi on keskeisen tärkeää, että ala käyttää hyödykseen kaikkia mahdollisuuksia, että meillä on sopivat sääntelypuitteet, jotta alan kilpailukykyä voidaan parantaa ja jotta Eurooppa jatkossakin on aivan ykkösmatkailukohde. Haasteita kuitenkin riittää. Haluan onnitella komissiota tästä matkailuopaskirjasta. Siinä on hyviä käytänteitä joita EU-ssa on. haluaisin esittää kolme kysymystä asiantuntijoille. Kiitoksia heidän alustuspuheenvuoroistaan. Ne olivat hyödyllisiä. Ensinnäkin COSME vuoden 2017 budjetti leikattiin puoleen. Ja tässä todella on nyt asioista haluaisin kuulla enemmän. Mitkä ovat niitä hankaluuksia, joita on, jotta voi saada rahoitusta Juncker-suunnitelmasta? Ja mitkä ovat rahoituksen saamisen haasteet yleisemmin? Nämä ovat ne kysymykset, jotka haluan teille esittää. Varmasti voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtajalle ja puheenvuoron pitäneille. Danke sehr, jetzt Jill Evans. Seuraavaksi Evans. Thank uh, the speakers. Kiitos uh, uh, puhuja. Tämä keskustelu pääsi hyvin käyntiin. Tästä työryhmästä on usein keskusteltu ja tähän palataan aina säännöllisesti. Ja tässä on ollut puhe tällaisiin pehmeämpiin infrastruktuuriin tehtävistä eh, eh, investoinneista kulttuurimatkailun saralla esimerkiksi. Mutta eh, tässä kiinnostaa lähinnä tämä Exposte, kehitysrahaston raportti. Siinä todettiin, että alueelle on investoitu huomattavasti enemmän rahaa kuin kuin ma- maaseudulla. Meillä Iran, Irlannissa esimerkiksi nämä maaseutu, maaseutu jää kaipaamaan investointirahaa, koska äh, totta kai äh, maaseutu on myöskin hyvin houkutteleva matkailu, matkailualuetta. Ja sitä haluaisinkin nyt mm, kysyä, miten tätä epätasapainoa voitaisiin parantaa. Sitten PK-sektori Millä, millä tavalla äh, komissio sitten matkailuhankkeita rahoitta, yhteisrahoittaessaan äh, huomioi PK-sektorin äh, tarpeet. Tässähän on jonkinlainen tämä neuvontapalvelu on maksullinen. Jos pyritään saamaan PK-sektori innostumaan tästä, tiedetään, että muutenkin ovat pulassa ja, ja venyttävät penniä Eh, näin, että eh, voisiko eh, komissio kohdentaa sitten tätä, tätä apua ja tukeaan tehokkaimmin juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kiitos. Kiitos. Ja Jens Nilsson seuraavaksi. Tack så mycket. Kiitos ymmärtääkseni tärkein panostus Euro- Euroopan tasolla, jos haluamme kasvut, saada matkailun vauhtia. Eli, eli tämä kohesiopolitiikan kehittäminen, kehittämisen kautta, se hyötyy eniten nimenomaan tuonnoista aluekehitysrahoista. Ja sitä, tässä tämän politiikan Eh, hienona piirteinä on se, että se on etenee ikään kuin ruohonjuuritasolta ylöspäin. Ja siinä eh, kehitysstrategiassa matkailu on, on nimenomaan yksi peruskivistä ja sitä, sitä kautta on eh, helpohko, helpompaa sitten luoda työpaikkoja. Samoin alueella, alueella EUn e suosio on huomattavaa oma alueeni Ruotsista on hyvä esimerkki. Me olemme keskittyneet matkailuun jo kymmenet, kymmenet vuodet, saaneet aluekehitysrahastolta tukea, avustuksia, yritykset ovat löytäytyneet yhteen ja sitä kautta luoneet sitten houkuttelevia matkailukohteita alueellemme. sosiaalirahasto tietysti on kantanut kortensa kekoon silloin aina tilanteessa, jossa näitä henkilökohtaisia tietoja ja taitoja on kehitetty. Matka, ö, tässä kuljetuselinkeino on tärkeä, koska matkailijathan pitää tietysti kuljettaa näihin kohteisiin. Ja näin kun saadaan tavallaan kansalaiset sitoutuneeksi, voidaan onnistua. Ja tuolla koko kohesiopolitiikan Äh, ramuttamisesta kuulee äh, jupinaa täällä käytävillä. Ei, eipä suinkaan kannata sitä tehdä, vaan nimenomaan äh, suunnata enemmän panostusta alueelle. Kiitos. Seuraavaksi Deirdre Kloon. Thank you, Chairman, and thanks to the two. Kiitos puheenjohtaja. I think we've had many discussions here and we all agree that the tourism... Niin, täällä on käyty paljon keskustelua. Kaikki on samaa mieltä siitä, että turismi on tärkeää työllisyyden kannalta erityisesti nuorille ja alueilla. Ja herra Wolf puhui tässä edellistä investointirahastosta ja siitä, miten on opittu ja mitä tehdä jatkossa. Tässä oli kolme aluetta, oli kulttuurimatkailu, joka on tärkeää. Meillä ei ole tarpeeksi yhteistä ajattelua. Kukin alue arvostaa omaa kulttuuria, kulttuuriperintöään ja tiedän, että näissä ohjelmissa investoidaan kyllä koko tälle alalle, mutta kyllä me voisimme ikään kuin eh, lisää eh, edistää matkailua kulttuurireittejä pitkin Euroopassa, esimerkiksi Irlannissa – kerrotaan ensi viikolla, mikä on 2020 kulttuuripääkaupunki Iranin kaupungista. Tämä on aika jännittävää. Tämä tulemaan todella suuri, tärkeä tapahtuma matkailun kannalta, erityisesti se kaupunki, joka tämän nimityksen saa, mutta meidän pitää myös ymmärtää, että meillä voisi olla jotain tällaisia vaikkapa ruokamatkailureittejä tai muita kulttuurireittejä, joilla voitaisiin eri yhteisöjä yhdistää. IST saralla näitä kovia investointeja siirtymään pehmeisiin investointeihin, kuten me pitävät täällä sanoneet, infrastruktuuria tarvitaan erityisesti maaseutualueilla. Tätä ei pidä unohtaa, eli tarvitaan teitä, satamia, lentokenttiä. Nämä ovat tärkeitä, muuten ei saada syrjäisille alueille matkailijoita. Ja jos ajatellaan investointipankin roolia, en ole tätä asiaa tarkkaan nyt viime aikoina katsonut, mutta oliko tämä nyt ensimmäinen kesäkuuta näin, ehdotetaan, että ryhmiteltäisiin, yhdistettäisiin hankkeita. Tämä voisi olla hyödyllistä. Tällaista pitäisi pyrkiä tekemään, että maat ja alueet edistäisivät tällaista toimintaa niin, että yritykset, jotka voisivat saada hyötyä näistä hankkeista, voisivat liittäytyä yhteen ja näin saada tukea. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Kiitos ja Ines Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, la verdad es que... Kiitos puheenjohtaja voidaan menneisyydestä nähdä, että muita aloja on autettu liikenteen, eh, autoliikenteen alalla. Euroopan unioni on paljon anteliampi ja ympärtäisempi muiden alojen suhteen kuin matkailun suhteen, vaikka täällä on sanottu, että me olemme tällä edelläkävijöitä turismin alalla ja voisimme olla eh, miettimässä uusia laatutekijöitä ja tulevaisuuden tekijöitä vähän kunnianhimoisemmin. Tässä mielessä investointi komissiolta on tervetullut. Haluaisin kysyä sellaisista alueista, joista puhutaan, kuten investointipankki ja sen kaksi osiota, tämä perinteinen osio ja sitten tämä vähän eh, riskialttiimpi eli Junckerin ohjelma. Haluaisin kysyä, tässä kun matkailusta puhutaan, niin niin kuin Kiltertre tässä äsken sanoi, niin tulevat mieleen hotellit ja päätetään niitä remontoida tai puhutaan energiatehokkuudesta ja niin poispäin. Mutta meillä haluaisin kysyä, olisiko ehkä mahdollista miettiä sellaisia ratkaisuja liittyen kunnianhimoisiin matkailuhankkeisiin niin, että investointipankki voisi panostaa turistihankkeisiin. Esimerkiksi jos laitetaan tiettyjä rautatieyhteyksiä rajat ylittäen, niin jotka voisivat edistää matkailua esimerkiksi Pyreneiden yli meillä tai onko jotain muita hankkeita sille Junckerin suunnitelmassahan halutaan, että näistä hankkeista saadaan sitten hyötyä ja minä olisin kysyä, että minkälaista hyötyä tai voittoa matkailusta halutaan. tämän sellainen ala verrattuna esimerkiksi öljyyn, että ei ole niin valtavia investointeja ja voidaan saada aika paljon voittoa. Ja Tämä on voitu havaita viime vuosina, mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, niin haluaisin tietää, miten voitaisiin uudistaa tätä alaa ja miettiä tulevaisuuden standardeja, niin kuin muillakin aloilla tehdään, esimerkiksi ympäristöalalla. Ja sitten toinen kokonaisuus, tämä eh, eurooppalainen investointiportaali, joka eh, hankkeiden investoijat saattaa yhteen, on oikein myönteinen, mutta olisin kysyä, että kun tässä edistetään omia hankkeita, niin kun tämä matkailu on näin omanlaisensa ala, niin kuinka pitkälle tässä näiden hankkeiden eh, tekijän oikeudet niin sanotusti on suojattu, sillä näin tietysti edistetään omaa hanketta tämän pankin kautta, mutta on tärkeää, että saadaan todellakin sellaisia hankkeita, joissa on lisää arvoa ja että ne voivat pitää tämän oman spesifin luonteensa tallella, eli miten tämä tekijän oikeuskysymys tässä hyödyntää tai huomioidaan. Ja jos olisi jotain esimerkkejä sitten vielä, mitä meille voisi kertoa. Kiitos. Danke sehr. Jetzt habe ich mir nochmal auf die ähm, Kiitos. Nyt käytän itse puheenvuoron ensin kysymyksen Wolfille. Mikä on vuoden 2014 siihen asti olevan rahoituskauden siitä, sitä sen jälkeisen ohjelmakauden ero prioriteettien ja toimien suhteen? Onko menty eteenpäin vai ei? Ja sitten kysymys teille kummallekin yhteenrahoituksesta ja erityisesti hankkeen tehokkuudesta keskusteluissa puhuttiin Gettingenin mahdollisesta lentokenttähankkeesta. Ja tämä uusi lentokenttä olisi vain 20 kilometriä Grantsikin kentän, kentästä. Alueellinen lentokenttä ei kuitenkaan koskaan voi olla tehokas pelkästään matkailun kautta. Saarbrückenin kenttä piti sulkea, koska tuet tälle kentälle, joka sijaitsi 30 kilometriä Saarbrückenistä ja molemmat kentät toimivat alikäytössä, niin vääristi kilpailua, koska tätä tukea ei voitu antaa. Suljettiin kaksi kenttää, eli miten arvioitte tämän tilanteen, jos varoja pyydetään tällaiseen, sanotteko ei vai mitä teette? Tai toisinpäin, Berliinin ja Usedomin välillä on hieno yhteys. Se jatkuu Svenovicen. Kaninen Brück kuitenkin tuhottiin sodan aikana ja Usedom on Berliinin kylpyamme ja monet berliiniläiset matkustavat sinne viikonloppuna. Siellä on matkailu houkuttimia. Mutta jos katsotaan, miten sinne mennään, vain 4 prosenttia käyttää junaa, muut autolla tai muuten, koska junamatkaan kuuluu kaiken kaikkiaan neljä tuntia, mutta jos siellä olisi silta, tähän menisi vain kaksi tuntia. Olisi järkevää yhdistää Uusedom Berliinin tällaisten siltojen kautta. Tämä olisi ympäristöystävällistä ja muutenkin järkevää. Miten arvioitte tällaista? Annatteko 100 miljoonaa Junckerin ohjelmasta ja sitten rakennamme tämän, tämän sillan? Mitä sanoitte? Mitä sanoisitte tähän ja miten suhtaudutte tähän raideyhteyteen? Tässä kysymykseni, herra Wolf. Yes, uh, thank you, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and also for the, the... Äh, kiitos puheenjohtaja äh, äh, teidän kysymyksistänne ja myöskin salikommenteista aivan alkuun haluan painottaa sitä, että kaikki haluamme, haluamme varmistaa, että, in, että investoinnit ovat tehokkaita. Ei kukaan halua sellaista tilannetta, että, että raha menee kankkulan kaivoon. Se, meidän täytyy tätä painottaa, ja painotammekin tällä uudella ohjelmakaudella entistä enemmän. Tämä lentokenttäkysymys, vastaisi näin, että mitä yleisesti ottaen ajamme takaa, on se, että, että strategiasuunnitelma äh, laaditaan yhteistyössä äh, alueen kanssa yhteishallinnon perusteella. Mm, sitä kautta sitten me varmistamme sitten kumppanuuden kautta tämän mahdollisten hankkeiden toteutumisen äh, paikallisen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Eli jos ajatellaan tällaista merkittävää infrastruktuurihanketta, haluamme varmistaa sen, että se kuuluu alueen yleiseen strategiseen kehittämissuunnitelmaan kiinte, että se on jo toisaalta jossain vaiheessa sitten tavallaan ikään kuin osoittanut kyntensä taloudellisen kehityksen saralla. Haluamme varmistaa sitten, että tämä investointi toiseen lentokenttään lähialueella on sitten terveellä pohjalla. No yleisesti ottaen, jos tarkastelemme investointeja sitten, joista sekä keskipitkän että pitkän aikavälin tuoton suhteen. Kaiken kaikkiaan me haluamme tällaista yleistä katetta investoinnille. Emme, emme kuitenkaan tarkastele pelkästään taloudellista kehitystä noin keskittyneesti, vaan, vaan yleisesti, yleisellä tasolla. Toki tämä kaikki nämä su- suunnitelmat pitää hyväksyä integroidulla tavalla eh, kautta, kautta linjan, eikä täällä mitään kapea-alaisesti eh, vain. Eh, kun kysytte eroa tämän ilmastokauden ja ohjelmistokauden ja toisen edellisen välistä eroa, niin nykyinen kytkevät, kytkeytyvät tiukemmin Eh, hankkeen todennäköiseen lopputulemaan ja sen eh, oheisvaikutuksiin. Me haluamme kuitenkin eh, kannustaa kaikkien osallisten, osallisten tiiviimpää roolia päätöksenteossa niin, että elinkeinoelämä on siinä etulinjassa – näin kykenemme investoimaan sellaisiin ö, äh, hankkeisiin, joissa näkyy alueen, va, alu, näkyvät alueen vahvuudet ö, äh, tiiviisti elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä sen varmistamiseksi, että, että lopputulemana on sitten paras mahdollinen lisäarvo. Haluan yhtä, yhtä, yhtä seikkaa painottaa, nimittäin Äh, haluan, äh, olen kiinnostunut äh, siitä, että me, miksei todellakaan sitten näissä kehityshankkeissa painoteta maaseutua enemmän, enemmän vaan kaikki raha tuntuu menevän kaupunkeihin. En, en, en näe tässä mitään erityistä syytä alueiden itsensä pitäisi pohtia sitä, että miksi eivät nämä maaseutukunnat ja maaseutualueet ole kiinnostuneempia sitten näistä investointimahdollisuuksista. Ja meidän kannaltamme on niin ikään kiinnostavaa se, että, että, että, että nimenomaan matkailussa, muissakin tietenkin, mutta matkailussakin juuri pien pienyritykset ovat mukana, mutta eivät välttämättä ole kauhean otollisia kohteita muiden toimijoiden ääni kuuluisi joskus paremmin sitten, jos ne olisivat muulla tavalla järjestyneet. Jos olisivat esimerkiksi paremmassa keskusteluyhteydessä keskenään. Ja ja näin sitten saisivat tukea näille matkailuhankkeilleen paremmin. Kiitos nyt, Hilterre. This question about what are the difficulty... Kiitos. Tässä kysyttiin siitä, mitkä mielestämme tässä ovat ongelmallisia seikkoja varojen käytössä, jos ajatellaan niitä tietoja, mitä olemme saaneet, kun olemme ihmisten kanssa puhuneet. No ensinnäkin on se, että pitää saada tietoa siitä, että nämä rahat ovat käytettävissä tai haettavissa. Jos ajatellaan esimerkiksi tutkimusalaa, siellä ihmisten pitäisi tietää, minkälaisia varoja on saatavilla, että menee sinne puhumaan innovatiivisten pk-yritysten kanssa, eivätkä ne tiedä, että tällaisia rahoja on tarjolla. Meidän pitää vielä enemmän kertoa näiden rahastojen käyttömahdollisuuksista. Ja sitten on tämä yksinkertaistaminen on toisen asiana. Joskus tässä on liian hankalia menettelytapoja. Me pyrimme todellakin yksinkertaistamaan niitä. Tässä on kaikenlaista, mikä liittyy valtion tukiin ja tilinpitoon ja niin poispäin. Me kyllä pyrimme näitä parantamaan. Ja jos maaseutualueita, me olemme olleet oikein myönteisesti yllättyneitä siitä, että todella on paljon eri hankkeita. Voin mainita toiselta alalta, eli agrolintarvikealalta tällaisia hankkeita. Tämä liittyy myös osittain matkailuun. Eri alueilla Euroopassa on erilaisia hankkeita ja paljon potentiaa kyllä on. Voin antaa kaksi esimerkkiä näiden investointien osalta. Me olemme Normandian alueella eh, sijoittaneet sellaisiin yrityksiin, joka innovoi voin tuotantoon liittyen. Tämä ei ole ehkä tyypillinen, mutta mielenkiintoinen esimerkiksi esimerkki, sillä tuossa kaupungissa on luotu paljon työpaikkoja ja näin yritys pystyy tuottamaan innovatiivisemmalla tavalla. Ja sitten ensimmäinen Kreikan projektimme liittyy oliiviöljyn tuotantoon Kreetan saarella. Ja jos näitä, näistä esimerkkeistä kerrottaisiin lisää, niin muut saisivat niistä kuulla. Tässä on olemassa paljon mahdollisuuksia, jos ajatellaan hankkeiden hankeryppäitä. Tämä ei aina ole helppoa, on joskus vaikeaa yhtäkin hanketta edistää ja saatika sitten useampaa, mutta tässä kuitenkin on paljon mahdollisuuksia. Jos ajatellaan investointipankkia, niin ei siellä riitä henkilöstöä käydä aina kaikissa eri hankkeissa niitä katsomassa, mutta Ranskassa on energiatehokkuushankkeet saatettu yhteen ja näin investointipankki voi tukea 40 tuhannen eh, asunnon remontointia esimerkiksi Pariisin alueella, Ile-France-alueella. Siellä eri mm, pankit, investointipankki ovat laittaneet eh, rahat yhteen, otetaan yhteyttä asunnonomistajiin, joille tarjotaan mahdollisuutta remontoida kotinsa ja annetaan myös teknistä apua ja tämä voisi toimia myös hotellialalla energiatehokkuutta parannettaessa. Ja sitten oli tosiaan seikoista, me itse komissiona päätä. Me emme päätä näistä hankkeista, vaan kyseessä on riippumaton investointikomitea. Ja hankkeiden on oltava teknisesti ja taloudellisesti eh, kestäviä. En voi antaa selkeää vastausta tiettyyn hankkeeseen liittyen, mutta ottakaa yhteyttä näihin neuvonantajiin. Pitää miettiä, ollaanko tässä hakemassa juurintaa oikeita varoja tähän hankkeeseen. Voitaisiin ehkä ajatella jotain eräistä rakennetta tällä hankkeelle. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten seuraava keskustelukierros, jossa käsitellään tiettyjä EU-ohjelmia ja rakennerahastovaroja. Ja antaisin puheenvuoron Grow-pääosaston Carlo Kuratsalle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kutsuitte minut paikalle. Kuten tiedätte, Kosme liittyy yrityksiä myös matkailualaan, eli tämä on hanke, joka korostaa erityisesti matkailua meidän pääosastomme kannalta. Matkailu on hyvin strateginen. Se vaikuttaa muinkin aloihin, kuten rakennusalaan eh, tai vaatetusalaan, elintarvikealaan. Ja tämä on sellainen ala, joka voi kovasti kasvaa. Siellä on mahdollisia potentiaalisia työpaikkoja. On ennustettu, että jopa 500 000 uutta työpaikkaa voitaisiin seuraavan vuosien aikana saada aikaisiksi. Ja tätä toimialaa tukeaksemme olemme keskittyneet tiettyihin painopistealueisiin. Haluamme tukea koulutusponnisteluja, on tietty, etäisyys, on tietty etäisyyttä olemassa toimialan tarpeiden välillä, jos ajatellaan esimerkiksi henkilöstötarpeita ja sen välillä, mitä on olemassa ja tarjolla. Jos ajatellaan digitalisointia, pk-yritykset ovat kovasti käyttäneet eh, sen mahdollisuuksia hyväksi. Ja jos ajatellaan kansainvälistymistä, niin eh, yritykset ovat eh, suuntautuneet kolmansiin maihin, jossa kasvetaan eniten ja myös myynnin edistäminen on tärkeällä sijalla. Kosmen budjetti ei ole kovin suuri. Viime vuosina on ollut noin 8-9 miljoonaa euroa vuodessa kahden viimeisen vuoden aikana. E, tämä ei ole kasvanut erityisesti ja kuitenkin kosmen avulla voidaan vaikuttaa muihin budjettiin, saadaan koulutusta, niin 800 000 euroa voidaan lisätä neljän miljoonaan Erasmus Plus euroon. Ja näin voidaan tehdä yhteistyötä koulutuslaitosten ja muiden laitosten välillä niin, että saadaan toimialalle tätä oikeaa osaamista ja voidaan auttaa nuoria tekemään tai suorittamaan harjoittelua eri puolilla Eurooppaa. Tämä edes auttaa nuorisotyöllisyyttä, erityisesti joillain Etelä-Euroopan alueilla. Ja toinen asia on yhteinen matkailun edis, tai yhteinen hankkeiden edistäminen. Laitetaan kolme miljoonaa kosme rahoja ja otetaan myös alueet mukaan ja toimijoilla mukaan niin, että voidaan todellakin eh, tiedotusta lisätä. Meille on oli ilmoitettu, että jatkossa tulee olemaan Euroopan ja Kiinan vuosi 2018. Näin Kiinassa voidaan harjoittaa matkailun edistämistä ja saada matkailijoita Eurooppaan Kiinasta 15 seuraavan vuoden aikana aasialaisia eh, matkailijoita tulee 500 miljoonaa lisää, eli tarvitaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja eh, yritysten väiselle yhteistyölle ja näin voidaan saada kiinalaisia lisää Eurooppaan. Nämä ovat vain jotain esimerkkejä kosme-budjetin käytöstä. Ja haluaisin korostaa myös sitä, että komission jäsen on kertonut, että otetaan käyttöön sellainen eh, hanke, jolla yhdistetään eh, kosme eh, kulttuurin edistämishankkeille ja tässä on ehkä myös pilottihankkeita ja 2020, horisontti 2020 hankkeisiin. Tässä huomioidaan arkeologia ja digitalisointi ja muut kulttuuri perinnön eh, edistämishankkeet ja 2018, kuten tiedätte, tulee olemaan kulttuuriperintövuosi. Ja lopuksi sanoisin, että 25. syyskuuta Miksturin kanssa, komissiosimien Koskan kanssa pidetään tapahtuma, jossa puhutaan alueiden ja toimialan kanssa siitä, miten parhaiten voidaan käyttää Juncker hankkeita ja näitä varoja matkailualalla. Tämä liittyy eh, matkailun uudistamiseen ja älykkääseen erikoistumiseen. Ja sitten marraskuussa kerrotaan matkailukulttuuritoimialan edistyksistä yhdessä komission kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme Ekonomoa Mare pääosastosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitos siitä, että otitte myös DG Maren edustajan mukaan. Haluaisin kertoa teille aloitteista ja toimista, joita on tehty Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa – se oli aikaisemmin Euroopan kalatalousrahasto. Tähän lisättiin sana meri, maritime. Ja näin katsotaan meripolitiikan ulottuvuuksia laajemminkin. Ja tämä siis ylittää kalastuspolitiikan. Ja tätä tutkitaan sinisen talouden ja sinisen kasvun näkökulmasta. Tätä pitää sisällään erityisesti rannikko- ja merialueiden matkailun. Rannikkomatkailu on yksi tärkeimpiä sinisen talouden alueita ja se on noin kolmasosa meritaloudesta. Alan suurimmat haasteet tulivat jo esille. Kausiluonteisuus, EUn ulkopuolinen kilpailu, ja matkailumallien muutta, muuttuminen, investointien muuttuminen. Meidän on siis tehtävä jotakin asialle. Vuonna 2014 hyväksyimme strategian, jolla haluttiin lisää kasvoja ja työpaikkoja rannikkoalueelle. Meillä on 14 tointa, joita sekä komissio että jäsenvaltiot yhdessä sidos, yksityisten sidosryhmien ja paikallistoimijoiden kanssa seuraavat. Mitä EMKRn rahoilla sitten tehdään? Olemme aloittaneet risteilyalan vuoropuhelun vuonna 2015 sidosryhmien kuuleminen, mahdollisti sen, että kuulimme haasteista, joita alalla on, ja näin pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla löydetään uusia markkinoita Euroopassa. Nyt jatkamme Välimeren alueella, pian Itämerellä alueellista vuoropuhelua. Ja pyrimme ottamaan näiden alueiden erityispiirteet entistä paremmin huomioon. Olemme aloittaneet useita tutkimuksia meren venelymatkailussa. Sielläkin pitää katsoa uudenlaisia markkinoita ja pyrkiä edistämään tuotteiden myyntiä. Jos katsotaan todella tuotteita, niin teemakohtaiset ja kulttuurireitit ovat tällä hetkellä hyvin muodikkaita ja ne ovat uusia asioita matkailualalla. Ja meillä on nyt tarjouskilpailu, jolla lähdetään rahoittamaan tällaisia kulttuurireittejä. Ja vaikka budjetti on pieni, meillä on paljon toimintaa alalla ja arvioimme tällä hetkellä nyt hankkeita, ja hankeehdotuksia, joita tarjouskilpailu on tehty. Tänä vuonna 1,5 miljoonan euron budjetilla aiotaan panostaa myös näihin veneilyreittiin, matkailuun. Tällä alalla on valtava potentiaali monilla Euroopan alueilla. Tässä viitattiin myös kulttuuri- ja meriperintöön. Se on Euroopassa tärkeä asia. Meillä on piakkoin tälle toiminnalle omistettu vuosi, teemavuosikin tulossa. Meillä on myös tällaisia niin kutsuttuja sinisiä tarjouskilpailuja EMKRn puitteissa – oikeastaan kolme eri tarjouskilpailua. Ensinnäkin uriin liittyen. Tässä halutaan avata uusia mahdollisuuksia sinisessä taloudessa mukana oleville toimijoille. Sitten siniset laboratoriot. Tämä kilpailu on edelleen avoinna. täällä halutaan pureutua uusiin haasteisiin. Ja sitten hanke, jossa mukana on nuoria tieteentekijöitä. Täällä jo sanottiinkin, että ala on edistettävä, jotta saadaan uusia työpaikkoja. Ja vielä lopuksi, puheenjohtaja, haluan mainita erityispiirteen EMKRC, jossa yhdistyy kalatalous, kalastus ja mm, matkailu suoraan. kalastustoiminta on eriytetty, on menty matkailun suuntaan. Ja tällä ohjelmakaudella 2014-2020 noin 514 miljoonaa euroa on suunnattu näille toimille. Tässä katsotaan paikallista toimintaa, kuten kalastusmatkojen edistämistä, sitä, että turisteja otetaan mukaan kalastusaluksille ja niin edelleen. Tämä avaa uusia näkymiä paikallisille yhteisöille. Halusin tässä kertoa teille hieman EMKRn toiminnasta ja todeta, että me pyrimme kaikin tavoin edistämään meri- ja rannikkoalueiden matkailua. Kiitos. Kiitoksia. No, Täällä on kutsuttu DG Maren lisäksi myös DG Agri ja nyt Castellano voikin pitää oman puheenvuoronsa. Short. Kiitos puheenjohtaja. Olen valmistellut lyhyen PowerPoint-esityksen sekä kun pelit ja vehkeet toimivat. Eli kiitos kutsusta. Hei kaikki lähden ensin tästä yleisesittelystä liikkeelle. Kuten huomataan, täällä ei ole mitään maaseututurismi, maaseutumatkailu nimistä otsaketta tässä, mutta nämä kuvat varmaankin puhuvat puolestaan, liittyvät matkailutoimintaan. Tietenkin maaseudun kehittäminen on erittäin tärkeää, jos, jos ajatellaan sen roolia matkailun kehittämisessä, e- mutta myöskin siinä, miten se tarjoaa tukea muu oheistoiminnoille, maisemointia, paikallisten asukkaiden muun toiminnan tukemista, maatalouden, itse maatalouselinkeinon roolia ja näin poispäin kun äh, äh, tarkastelemme edellistä kautta. Tässä on äh, hiukan, hiukan luk, lukuja premos ohjelmasta Meillä oli tässä eri, kaksi eri, erityis, erityisesti maaseudulle suuntautuvaa ohjelmaa. Ensinnäkin pyrimme innostamaan matkailun kehittämistä maaseudulla. Niistä oli parikymmentä tuhatta hanketta jopa siinä, e, tällaista pienimuotoista infrastruktuurihankkeita ja, tai ylipäätään kehitys ja toimia ja maaseutu, maaseutun maaseudun matkailun markkinoinnin kehittämistä. Siitä tuo yhteensä sitten yksityisen ja valtion avun tuella päästiin yli kahteen miljardiin sitten saman toimiin välinen kautta 311 matka, maaseutun matkailuun saamme ohjetuksi sitten yli 1,3 miljardia. Edunsaajia oli 8000, lähinnä viljelijöitä ja viljelijöitä, heidän perheitään. Samoin sitten olemme toimineet edellisen maaseudun kehittämisverkoston kautta sitten kyenneet apua antamaan. Jos äh, tarkastellaan tätä nykyistä ohjelmointikautta, no niin, tämä kuva osoittaa, mitä, mikä koko, kokonaisbudjetti on kansallisen osa ohjelrahoituksen tukemana. Nämä kuuluvat kuudenteen priorisointialueeseen. Siinä on viisi, aina silloin, jos siihen kuuluu lähes 50 prosenttia kokonaisbudjetista tästä koituu tällaisia sekundäärisiä vaikutuksia kaikille matkailun sektoreille jäsen, jäsen, jäsenmaat voivat näitä eri to, toimia ja va, varoja ottaa käyttöönsä. Tässä ähm, nämä päätoimet on, on äh, tässä sinisellä merkit, äh, merkitty, äh, jotka tuovat sitten suurimman panostuksen agroympäristö sitten niin ikään yleinen kehitys, joka voi sitten tuoda, auttaa matkailusektorin kehittämistä. kehittämistä. Sitten on uusi tällainen infrastruktuurihanke, LIRA-hanke, ohjelma, joka tuo oman panoksensa lähentänyt yhteisövetoiseen kehitykseen ja tuo sieltä sitten näitä, nostaa näitä piileviä kykyjä esiin. Niin ikään on yhteistyöhankkeet maaseudun toimijoiden kanssa matkailun mukaan matkailu tietenkin tässä merkittävän mukana. Ja sitten erilaiset pilotti- ja kokeilu, kokeiluhankkeet, samoin neuvonanto- ja opastuspalvelut, jotka levittävät tietoa näille asianomaisille toimijoille. Minkälaiset hankkeet sitten voivat saada rahaa näistä toimista? Tässä on luettelo Äh, kaikkein olennaisimmista toiminnoista. Muutamat muutkin jo ovat tässä vaiheessa viitanneet siihen, miten äh, voidaan esimerkiksi äh, laajakaista ja tietotekniikkahankkeita edes edistää ja tukea maaseudulla. Yhteistyö yrittäjien kanssa ja muunkin, muunkinlainen tuki on tässä jo tullut sain, että kaikki suurhankkeita lukuun ottamatta muut kohdentuvat pk-sektorille. Tässä on kuvattu seikka, jota pidämme tärkeänä, eli että, että saada sitten jonkinlaisia tuloksiakin kaivetuksi ohjelmointikauden päätteeksi. Eli haluamme ensinnäkin, että haluamme osan, osanottajien miettimään, mitä he haluavat ha- saavuttaa tästä maaseudun kehittämishankkeesta, niin pitää sitten no, kohdentaa yhdenmukaisten strategioiden kautta sitten synergiat ja täydentävyys. Ei tietenkään maaseutu, maaseutu omin, omin, omaa aiko, omia aikojaan siellä kehity eri, eristyksessä muusta. Ymmärtääkseni komissio on tässä kyennyt uudella ohjelmalla, ohjelmakaudella, ohjelmointikaudella tämän, tämän tyyppisiä hankkeita eh, edistämään. Tarveanalyysin eh, suora tulos on sitten tieto siitä, mitä pitää tehdä. Sitten eh, kumppanuus, vuoropuhelu, kollegatkin ovat siihen jo viitanneet, on tärkeää kuulla, mitä, mitä asianomaiset oikeasti haluavat. Tämä edellyttää vuoropuhelua ja tietysti verkostointia. Asioiden yksinkertaistaminen ovat tärkeitä osatekijöitä tässä yhteydessä. Kiitokset kovasti. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Kiitos näistä puheenvuorosta. Nyt kuulemme Deirdre Cloonia. I think if we may have Kiitos. Aikaisemmin ehkä puhuimme siitä, että pitää puhua paljon maaseutualueista, ei vain kaupunkialueista, mutta varmasti nyt voidaan ajatella, että nämä kolme viimeistä puheenvuoroa todella antoivat tietoa siitä, että paljon on, ollaan tekemässä erityisesti DG Mare koskien ranta- ja vihreää matkailua. Tiedän, että että tämä on arvokas ja tärkeä asia ja sitä on kovasti korostettu ja komissio aikoo muistaakseni tälle alalle tehdä ehdotuksen politiikaksi. Herra Ekonomu esti 14 tointa toimenpidettä. Ehkä voisitte vielä kertoa, miten ne pannaan täytäntöön. Edelliset puhujat sanoivat, ja näin on, että tietoa on niin paljon, että todennäköisesti kentän toimijat eivät tiedä, että kaikkia näitä rahoitusmahdollisuuksia ja tukimahdollisuuksia on olemassa. Eli olisi ehkä tärkeää saada tietoa siitä, mitä toimia on, miten niitä mitataan jälkikäteen. Ja tietysti tämä risteilyala on tärkeä. Se tuo maaseutualueille paljon matkailua myös lentokenttäasema on tärkeä ja sitten sitten on korostettava rannikkoalueiden osalta kaikkea tätä ja DG Growsta edustaja puhui koulutuksesta ja digitalisoinnista ja usein sanotaan, että ei ole tarpeeksi osaamista ja digitalisoinnista tulee todella tärkeää, sen tärkeää yrityksille, jotka eivät ehkä perinteisesti olisi tätä korostaneet, ne eivät koe erityisesti osaavansa toimia tällä alalla, ne eivät ole kovin teknisiä, mutta on kuitenkin tärkeää saada yhteys näihin potentiaalisiin matkailijoihin. Eli siksi on tärkeää tukea erityisesti pienten yritysten digitalisointia, jotta voidaan kattaa koko matkailuala ja pienet yritykset erityisesti. On hyvä, että tätä on korostettu ja sidosryhmien keskusteluissa syyskuussa keskitytään kaikkeen tähän. Ja sitten DG Agri, maatalous, maaseutuyhteisöt, maataloustuotanto, ruoka. Tämäkin oli hyvä kuulla. Oli hyvä kuulla kaikista siitä, mitä tehdään. Meidän taas keskityttyä siihen, että mahdolliset edunsaajat näille tuille, jotka eivät ehkä näistä tuista tiedä, heillä pitää viesti toimittaa. Kiitos. Kiitos. Minulla on vielä pari kysymystä. Kalatalous. Voitteko kertoa konkreettisen esimerkin, missä on onnistuttu e- eriyttämisen avulla saamaan aikaan rahoitusta ja mitä voidaan näin siirtää ehkä muullekin. Ja toinen kysymykseni liittyen kalastukseen on, että mikä kalastushankkeiden osuus on esimerkiksi sisäjärvissä, siitä siellä ja muualla. Sitten vielä usein olen kulkenut pyörällä rahtireitti reittejä pitkin. On hyvä, että tällaisia reittejä kustannetaan, mutta joskus siellä lukee, että sen nopeusrajoitus on 70 kilometriä tunnissa. No voi pohtia, kuinka hyödylliset tällaiset reitit ovat. Puhuttiin kulttuurireiteistä ja muiden reittien yhteydessä yhdistämisestä, mikä on mielenkiintoista, mutta miten näitä rahoitetaan, tässä usein on ongelma siitä, että jos nämä reitit kulkevat kaupungin kautta, minulle on sanottu, että tällaisia ei voida rahoittaa, vaan niitä voitaisiin rahoittaa vain matkailuhankkeena. Jos tällainen pyöräreitti todella kulkee sitten kaupungin kautta ja se ei saa rahoitusta, eikä tämä ole sitten ristiriitaista, mutta nyt odotan innolla vastauksenne. Ja, ja Korata, you want to start? Haluatko Koratsa aloittaa? Oui, merci beaucoup. Uh, sur, uh, sur les... Kiitos oikein paljon. Liittyen näihin kulttuurireiteihin, tämä kyllä on todella kiinnostava ajatus ja me teemme yhteistyötä DG Maren kanssa ja Regipäästöstön kanssa, erityisesti liittyen Euroopan neuvoston ja Unescon kulttuurireitteihin. Näin voimme näyttää, että on olemassa matkailutuotteita, jotka ovat usein alueiden välisiä ja maiden välisiä ne ovat todellakin eurooppalaisia tuotteita eikä vain alueellisia tuotteita. On tärkeää tehdä yhteistyötä. Tästä on hyviä esimerkkejä, miten COSME-budjettia ja meidän budjettemme käytetään. Näin voidaan edistää Unescon perintökohteita, jotka ovat verkostoituneet ja Euroopan neuvoston reittejä. Ja tämä sitten vaikuttaa myönteisesti paikalliseen talouteen Toinen esimerkki, jonka annoin, on käyttää DG Employn eh, portaaleja, kuten tämän Drop In, näin nuoret voivat löytää kausi työpaikkoja. Joku voi esimerkiksi Itävallassa eh, sieltä saada harjoittelupaikasta jostain lähialueelta, kun eh, se onkin siellä loppuun, niin jostain muualta, esimerkiksi Kreikasta tai Espanjasta, kun siellä on eri sesongit. Kollegalla on tässä vielä varmasti paljon lisättävää. Danke sehr. Ja. Niin, olkaa hyvä, voitte vastata. Uh, first of all, uh, the question regarding... Ensinnäkin eh, kysymys siitä, mitä, mitä tulee eh, merimatkailun tiedonantoon, voin kertoa, että useimmist, useimpien hankkeiden osalta olemme edenneet aika pitkällä ja alustuksessani kertomani esimerkit olivat juuri osa niistä toimista, joita tässä tiedonannossa jo aikoinaan peräänkuulutettiin ajatellen tätä merellisen matkailun kehittäminen, risteily, varustamoiden kanssa yhteistyö oli yksi. Ja samoin myöskin sitten erilaisen käytettävissä olevan tiedon ajan, ajan tasastaminen. No, Täsmällinen ajantasainen tietohan on olennaisen tärkeä matkailuyrittäjille, että voivat sitten kehittää palveluja pyrimme edelleen tiedonsaantia parantamaan. Tässä tiedon mainittiin muitakin, joita olemme tässä nyt toteuttaneet, esimerkiksi SARS, saarten, saariyhteyksien kehittäminen, rannikko- ja merimatkailun kehittäminen oli, oli tavallaan osaa sitten yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa tehdystä yhteistyöstä. E, edistystä on saavutettu ja voin ylpeänä kertoa, että, että, että tämän tiedonannon, tiedonannossa enna, en, ennakoidut toimet saavat jatkoa esimerkiksi jo mainituista kulttuuri- ja perinne- hankkeista 2018. Olemme valmiit kertomaan sitten, mitä tämä tiedonanto todellisuudessa tulokseksi tuotti. Ja näitä, näihin asioihin palaamme. Palaamme ja palaammekin sillä tavalla aika juhlavissa korkean tason konferenssin merkeissä mitä sitten tulee kysymyksen äh, kalastuksesta ja kalastushankkeista, täytyy kertoa, että aiemman raportointi 2010-2013 hankkeet. Olemme 495 äh, miljoonaa euroa käyttäneet 12 000 paikalliseen hankkeeseen, siis tämän kalastus, <clears throat> kalastus- äh, ja matkailuulottuvuuden puitteissa <clears throat> ollut eh, näissä maisemissa vielä tuolloin aikoinaan. Itse asiassa Kreikassa kollegat ovat kertoneet että, tai raportoineet, että tämän tyyppiset eh, hankkeet eh, ovat edenneet, kalastusalukset, aluksia museoitu, porukkaa kuskattu merelle – kalastelemaan ja näin poispäin. Ja ylipäätänsä tämän koko kalastustoiminnan tällaista kulttuuriperintöä eh, on, eh, on sitten pyritty vaalimaan ja kehittämään. Se on, aika, aika, aika monta kertaa jättänyt merkittävän jälkensä paikallisen asuntoon. 21 maata oli tässä kohteena kaiken kaikkiaan, laajaa toimintaa. Kiitos, niin vastatko nyt vai myöhemmin? Muuten kuulemme on. Selvä, kastellaan. Kuuletteko nyt? Niin, täällä esitettiin kysymys siitä, miten mahdolliset edunsaajat voivat olla mukana rahoituksen tiedotuksessa. Niin tässä puhuimme kumppanuudesta ja siitä, että sidosryhmät otetaan mukaan kaikissa ohjelmoinnin syklin eri vaiheissa. Silloin kun ohjelmia laaditaan, mutta myös täytäntöönpanovaiheessa. Meillä on myös valvontaa lautakuntia jäsenvaltioissa, jotka vastaavat siitä, että mahdolliset edunsaajat tai heidän edustajansa saatetaan yhteen ja tätä kautta sitten jaetaan tietoa. Sitten nämä yhdistetyt hankkeet, pyörätiet ja niin edespäin. Tämä on, tähän liittyy kysymys siitä, mihin maaseutu päättyy, mistä kaupunkialue alkaa. Uskon, että komissio pyrkii hyvin tuloksiin siihen, että rahasta käytetään täydentävästi. Ja kuten kollega sanoi, alueet vastaavat siitä, että varoja käytetään johdonmukaisesti. joskus on mahdollista yhdistää eri rahastot niin, että kehityssuunnitelma on johdonmukainen. Olemme ottaneet näitä kumppanuussopimuksia käyttöön ja tätä kautta sitten pystymme lisäämään täydentävyyttä ja omassa alustuspuheenvuorossani puhuin siitä, kuinka tärkeää koordinointi ja vuoropuhelu on kaikilla eri tasoilla julkishallinnossa, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttää käytettävissä olevia varoja. Näin ei kuitenkaan tapahdu, mikäli ihmiset eivät lyö viisaita päätään yhteen. Kiitoksia. Nyt sitten siirrymme viimeisen kierroksemme. Ja toivotan Kristina Nunesin tervetulleeksi. Hän edustaa Nexturea. Tässä kuulemme nyt rahoituksesta alueiden näkökulmasta. Olkaa hyvä. Chairman, um, Puhemies, toimiko tämä? Kuuluuko? Kiitos. Hyvät parlamentin edustajat, hyvät komission edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia edustaa Nexturia ja on hienoa, että voi kertoa alueiden näkökulmasta EU-rahoituksesta. Nexturissa on mukana 31 matkailuviranomaista, jotka haluavat edistää matkailua omilla alueillaan. Eli tässä ollaan asiantuntijoita eh, tuotteiden edistämisessä ja kehittämisessä ja siellä on EU-varoja käytetty matkailuinvestointeihin ja siksi Nexturin eh, strateginen tavoite on älykkäällä tavalla eh, edistää matkailua. Käytännön tasolla voidaan erottaa alueiden rooli rahan antajina tai hallitsijana ainoastaan silloin, kun ne pystyvät itse tekemään päätöksiä. Toisaalta ne kilpailevat muiden sidosryhmien kanssa eri ohjelmien kesku- keskuudessa. Joskus nämä ovat yhdistettävissä eh, Horizon 2020 ja ERF esimerkiksi. 34 aluetta on ottanut älykkäisen erityistymistrategiansa matkailun mukaan. Kyse ei ole ainoastaan etiketeistä, sillä tämä horisontaalinen ala liittyy myös muihin kuin perinteisiin hotelli- ja ravintola-aloihin. Matkailu on talouden moottori ja se on otettu mukaan alueellisiin operatiivisiin ohjelmiin ja siksi e, nuorisotyöllisyyden edistäminen, kilpailukyvyn edistäminen ja kestävän kehityksen edistäminen matkailun kautta on huomioitu. Tässä otetaan mukaan matkailu tai e, matkailijatalous mukanaan operatiivisiin hankkeisiin. Miten Tästä esimerkkinä Skotlanti turismi on mukana ulkosuhdekabinetissa ja siinä puhutaan myös kansallisesta kehityksestä. On Visit Scotland, joka on tehnyt yhteistyötä. Inter- puheenjohtaja keskeyttää. Puhutte hieman liian nopeasti. Tulkit eivät pysy perässä. Part of promoting the Visit Scotland edistää tätä aluetta, jos oli mukana operatiivisten hankkeiden laintoisessa. Se on nyt eh, RDFn ohjelmassa mukana. Ja kyseessä on todellakin Visit Scotland International Ocean Program. Halutaan Skotlantiin lisää matkailijoita ja lisää tuloja meretakaisilta markkinoilta. Ja tässä otetaan mukaan yritysten eh, tuki ja uudet kuluttajat ja uudet tapahtumat, kansalliset tapahtumat. Ja sitten tämä Skotlannin älykäs erikoistumisstrategia, se miten ollaan käviä taloudesta riippuvaisia käy ilmi siitä, että on yhteyksiä eri sektoreiden välillä ravitsemusalan merialan ja muiden alojen välillä. Ja sitten voin antaa esimerkiksi esimerkin Andalusiasta, joka on perinteinen Etelä-Euroopan matkailukohde. Siellä mietitään uudelleen turismistrategiaa, innovaatio laitetaan keskiöön ja huomioidaan älykkään erikoistumisen strategiassa. Erityisesti ER, EAFRDn tukea saadaan ja tämä liittyy Horisontti 2020 ohjelmaan myös. Tavoitteena on konsolidoida kestävyys ja kilpailukyky Andalusiassa, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja edistää talouden kehitystä. Miten sitten yritysten tuella ja annetaan uutta kimoketta Andalusian matkailualalle ja parantaa sen kilpailukykyä. Odotetaan sitä, että saataisiin tässä kilpailukykyinen matkailuketju, jossa edistetään työllisyyttä ja taistellaan kausi työllisyyttä vastaan. Analysian yhteydessä on tärkeää se, että strategiassa on matkailuala mukana, koska tarvitaan tutkimusta ja kehitystä ja innovointiota voidaan huomioida markkinoiden muuttuminen ja se on matkailualalla tärkeää ja myös Andalusessa on oma prioriteetti, eli vahvistetaan Andalusia matkailukohteena vapaa-aika mukaan lukien ja tämä liitetään sitten innovatiivisiin hankkeisiin kaikkien, kaikille tarkoilla oleviin hankkeisiin varmistetaan, että matkailu ja kahdeksan muuta prioriteettia yhdistetään. Ja vielä muutama ajatus muista yhteyksistä turismin ja alueellisten ohjelmien välillä Valensiassa on e RDF ja sosiaalirahastoa yhdistetty turismitekniikka varten on elinikäisen oppimisen ohjelmia ja torjutaan nuorisotyöttömyyttä matkailun avulla. Toskanan alueella RFstä saadaan innovaatiohankkeita, jäädään tukea PK-yrityksille, jos ne ovat mukana kestävillä aloilla ja rahoitusta saadaan mainitsemalla komission tiedonanto 2010 ja mm, eri mallit ja sitten Belgian saksankielinen alue. Siinä on RDF ja ERDF mukana. Ja Cornwallissa taas on mukana ERDF, RDF ja sitten kalastusrahasto, joka myös mainittiin matkailun liittyen. Jos ajatellaan vielä monivuotisen rahoituskehyksen puoliaikatarkastelua ja suosittaisimme, että huomioitaisiin ensinnäkin, että tarvitaan lisää näkyvyyttä. Sidosryhmien on ymmärtävä helpommin oma roolinsa ja ne mahdollisuudet, joita niille tarjotaan ohjelma tavoitteiden puitteissa ja minkälaisia tuloksia niiltä odotetaan. Nyt tarvitaan uutta ajattelutapaa, erityisesti e, mitä tulee sanamuotoihin, matkailutoimien e, suhteen, eli tämä e, käviä talous olisi parempi tapa kuvata matkailutoimia, joka liittyy perinteisen vapaa-ajan alaan niin kuin sen yleensä ymmärretty, pitää olla joustavia, kuten sanottiin, ja joustavampi lähestymistapa huomioisi sen, että nämä ovat perheyrityksiä, joissa työ on kausiluotteista ja vaikeaa kouluttautua ja digitalisoitua kaikissa maissa EU-ssa. Tähän pitää kiinnittää erityistä huomiota. Näin DG Grow ja DG Regio ovat ymmärtäneet tarvitaan tietoa siitä, minkälaista vaikutusta matkaillaan alueelliseen kasvuun ja täydentävyys eri hankkeiden välillä on tehtävä selväksi ja tarvitaan alueiden välistä yhteistyötä, on lähdettävä liikkeelle alhaalta ylöspäin pitää tukea markkinoiden tarpeita paremmin ja tarvitaan monikansallisia hankkeita varten etukäteistutkimusta, jotta voidaan varmistaa, että investoinnit ovat todellakin kannattavia kaikkiin hankkeiden kehitysvaiheisiin pitää antaa tukea. Ja lopuksi, niin kuin jo sanottiin, tarvitaan lisää parhaiden käytänteiden jakamista. Haluaisin sanoa, että Nextur on mukana eh, manifestissa, jossa puhutaan turismista ja kasvusta ja kilpailukyvystä. Varmasti täällä voidaan lähentää eh, rahoitusvälineitä matkailualaan, jotta voidaan ottaa kaikki irti näistä välineistä. Ja tietysti yhteistyötä on tehtävää toimijoiden kanssa ja siksi on hyvä olla syyskuussa yhdessä järjestämässä tätä Korotsan mainitsemaa eh, tapahtumaa yhdessä komission kanssa. että on sinne eh, kutsuttu kaikki paikalle, jotta voidaan miettiä älykkäitä sijoituksia matkailuajan näiden rahastojen kautta. Kiitos. Much also for the adapted speed. speed. Kiitoksia ja kiitos, että puhuitte hieman hitaammin loppupuheenne. Nyt sitten kuulemme Adam Bodoria Euroopan pyöräilyliitosta. David you. Kiitoksia, että saan eh, puhua teille tänne. Eh, eh, puhun tässä myöskin turistin manifesti-tiimin varapuheenjohtajana. Sehän on tärkeä asiakirja. Siinä kerrotaan tärkeimmistä asiakirjoista, joita, joita haluamme matkailun saralla kehittää mutta tänään, tämän päivän kutsu edustaa minulle paljon muutakin kuin edustan pyöräilijäliittoa, jossa on, joka on kat, kattojärjestönä, katto, joka on puolella miljoonalle eurooppalaisella aktiivipyöräilijällä, pyöräilyturismin ja matkailun ää, har, harrastajalla. Olen, olen myöskin näitä EU-hankkeita ollut arvioimassa täällä toisella puolella voin ehkä olla hyvän kriittisempi, mitä tulee EU-varojen rahojen käyttämiseen matkailun, matkailun palvelukseen. Ensinnäkin en, en, käytettävissä olevista varoista muutama sana, eli kyse siitä, että kuinka, kuinka, kuinka paljon tulos suuntautuneesti niitä käytetään, mitkä, mitkä, mitä ovat EU, mitkä EU-rahoitusten rahoitus saamien hankkeiden koko ja millä ylipäätänsä, mikä on yhteisrahoituksen osuus. Ensinnäkin äh, muutama raha äh, rahoituksesta. Rahaa ei ole koskaan tarpeeksi, nyt on ihan selvä. Kaikki sektorit äh, valittavat, että kaipaavat lisää eurorahaa, mutta 90,7 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta on peräisin matkailusta. Wolfe mainitsi, eh, eh, että 9, noin 9 miljardia raha, euroa on tarjolla eri, eri rakennerahastoista ja muista matkailun käyttöön. Mutta tämäkään summa ei aina välttämättä näy mihin se harvoin näkee selkeää käsitystä, saa selkeä käsitys siitä, mihin kaikkiin tarkoituksiin näitä, näitä varoja käytetään. Eh, en tiedä mihin tämä 9,5 miljardia eh, euroa sitten menee, mihin pikkuhankkeisiin vai, vai mihin, kaiken kaikkiaan. En tiedä, miten näitä EU-rahoja rahoja saan. En tiedä, onko niitä minun alueellani olemassa, jossa, jossa ne lymyävät. Eh, muut, ainakin muille, muiden alueiden yrittäjille näitä rahoja näyttäisi olevan olemassa, mutta jos haluaa tehdä sitten vielä jotain, jotain sellaista rajat ylittävää ajatella vaikka Interreg-rahoja, niitä ei näitä vaan Me olemme äh, anoneet Keski- ja Pohjois-Euroopan äh, rahastoista äh, matkailun, matkailun kehittämiseksi. Ja siellä viitattiin juuri tähän non-sektoraaliseen lähestymistapaan, että emme me teidän hankkeistanne ole kiinnostuneita Siinä oli tällaisia yleishankkeita, yleisprojekteja PK-sektorilla, mutta eivät nimenomaan matkailuspesifisiä hankkeita ole olemassakaan. Ja siis tämä ei-sektorispesifinen lähestymistapa vesittää sitten sen mahdollisuuden, että matkailuspesifiset hankkeet saisivat rahoitusta. Koratsa mainitsi 8 miljardia euroa olisi jaossa – mutta, mutta var, varmaan se, näin on, mutta itse asiassa nyt puhumme nyt e, elinkeinosta, jonka ro, os, osuus kokonaistuotosta on 9,7 prosenttia. Että 8-9 miljardia vuodessa olisi rahaa, joka tiettävästi koko ajan e, supistumassa mutta se on ihan kohtu, naurettava vähän ajatellen koko elinkeinon suurta. 8-9 miljardilla eurolla ei mitään ihmeitä tehdä. Mitä alueelliseen, alueelliseen ja paikalliseen tasoon tulee, se pitäisi saada, sitä pitäisi tehdä näkyvämmäksi. Euroopan tasolla ylipäätänsä varoja pitäisi lisätä. Mitä meidän pikkusarkaamme tulee pyöräilijöihin – me äh, haluamme te, halusimme tehdä näistä äh, hankkeista näkyvämpiä. Me perustamme tällaisen observatorion ja, ja siinä äh, sitten on keskitetty tällä pyöräily, pyöräilyn liittyvä info. Näissä hankkeissa, tietyissä hankkeissa viitataan nimenomaan pyöräilyyn. 2007-2013 ohjelmointikaudella pyöräilyyn viitattiin vain harvassa tapauksessa, jos viitta, viittausta ei ollut. Tuonnempana oli erittäin hankala sitten saada mitään investointitukea tälle sektorille. Kampanjamme jäsentämme keskuudessa tämä pieni 1,6 prosenttia äh, vaikuttaa äh, kuitenkin aika vähäiseltä, jos ajatellaan kuinka paljon äh, näitä pyöräilymatkoja tehdään kaiken kaikkiaan, 7,5 prosenttia kaikesta. <clears throat> Mutta ainakin se oli näkyvä. Kannat, kannattaisi toimia samalla tavalla e, ja markkinoida vähän sitä mm, tietoa, mm, mistä, niitä rahoja, mistä sitä rahaa saa. Raha ei tietenkään ole kaikki, koko, koko totuus. Kysymys on siitä, että miten, miten, miten näitä varoja jaetaan. Aikoina niin kun olin mukana näitä rahoja, rahoja äh, jakamassa e, e, erilaiset e, muut kustannustekijät vaikuttivat aika pitkään siihen, miten paljon rahaa saatiin. Johto ei, ei, ei, ei, ei tykkää tällaisista korkeista hallintokustannuksista ja rahaa e- ei sitten sitä kautta tule vastaavasti. E- oikeastaan mietitään, miten paljon työpaikkoja tulee, millä tavalla taloudellista kasvua syntyy ja sillä, sillä pitäisi tämä menestys mitata. Ja me, me katsoimme, että tuen pitäisi olla kytket, kytköksissä tulokseen, ei niinkään kustannuksiin. Tilintarkastuomioistuin tietysti on kustannuksista kiinnostunut. Tuossa on äh, kollegani äh, kupoli paistaa tuollaisen erittäin pienen äh, hankkeen vaatiman paperivuoren takaa. Se on kaiken kaikkiaan 400 000 euron arvoinen hankki. Mutta kun puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, eivät ne jaksa tämmöistä määrää paperia täyttää. Jos heillä on joku hyvä liikeidea, eh, käyttävät sen sitten eh, mieluummin, eh, hankivat siihen rahat sitten muuten kuin, kuin tämmöisen paperityön kautta kun puhutaan, ajatellaan tällaista könttäsummakorvausta, se voisi olla huomattavasti parempi kuin sitten ajan tärvääminen tämmöiseen määrään paperia. Mitä tähän mittakaavaan sitten tulee Euroopan laajuisesti? Olin, ku, ku, olin vähän yllätynyt, kun kollegat kehuivat PK-sektorin saamaa tukea Brysselistä käsin näistä investointirahastoista. Se ehkä olen väärässä ja ehkä, ehkä, ehkä min, minä pyörin sitten väärissä pk-piireissä, mutta näyttäisi aika ma, ma, mahdollista käydä täällä Brysselissä oppimassa, miten systeemi pyörii. Esimerkiksi Leader-ohjelman lähestymistapa tai näitä, nämä paikalliset hankejohtajat alueella ovat, pitä, niiden pitäisi olla niitä, joiden, heidän pitäisi olla niitä, joiden pakeille sitten mennään. Siellä pitä, sieltä pitäisi sitten äh, hankkia opastusta äh, hankkeiden toteuttamiseen. Aika haastavalta, haastavalta kuulostaa minun mielestäni. Jos nämä Euroopan laajuiset aloitteet pitäisi sitten kytkeä tällaisiin hanke, osaksi hankeryppäitä, vähän laajemmalti, niin sitten paikallisesti pitäisi saada tukea niistä eurohoista sitten, jotka näihin hankkeisiin on ohjattu. Ja viimeinen haaste on tämä kestävyys. Mehän on pyöräilyorganisaatio, että kyllä tämä ympäristöystävällisyys ja kestävyys on, on aika itsensään selvää meille. En, mutta muuten en näe tätä kyllä minä valintakriteerinä juurikaan haluan tätä taloudellista kestävyyttä tässä painottaa. Mitä EU-hankkeiden yhteydessä näkyy usein etsittävän uusia ja uusia hankkeita. Sitten kun rahat on saatu, niin paljon väliä. Kukaan ei oikein enää kiinnostunut siitä, jos ajatellaan yksin, yksittäisten yritysten kehittämistä ja näitä brändejä, miten ne ovat päässeet esille eteenpäin näillä resursseilla sitten, joita alkupääomaksi olemme antaneet, tämä on tosi tehotonta, jos koko ajan perustetaan uutta parin vuoden aikajänteellä. Se on kuin rahan heittämistä kaivoon. Pitäisin pikemminkin tällaisiin strategiahankkeisiin panostaa, eikä, eikä aina toimia, poimia jotain uutta brändiä sieltä ja alkaa sitten voimaperäisesti sitä ajaa ja tukea. Saatan kuulostaa negatiiviselta ja kriittiseltä, mutta ehkä tässä annoin vähän kuitenkin e- evästystä, evästyksiä keskusteluun. Kiitos, että kuulitte ja mielelläni kerron teille yksityiskohtaisemmin, sikäli kun kiinnostaa. Kiitoksia. Niin, emme halua tässä kuulla nyt pelkkää ylistyslaulua eurooppalaisista hankkeista, vaan haluamme todella kuulla, missä on vielä parantamisen varaa. Ja tässä kuulemme kaikkea mielenkiintoista. Nyt ehkä tulee vielä muutama kielteinen kommentti tai kuulemme kenties kokemuksista, mutta ensin Isabella Del Monte. Kiitoksia. Tämä liittyy hieman edelliseen paneeliin, mutta puhuisin teille erästä yleisestä asiasta. Kun ajatellaan strategiaa, mielestäni rahastoilla pitää katsoa tätä ulottuvuutta. Nämä ovat usein alueellisia kysymyksiä, mutta jos me haluamme olla jatkossakin matkailukohde, niin silloin tarvitaan oikean suuntaista eurooppalaista viestintää kosmevaroista. On hienoa kuulla ja kiitän tohtori Koratsaa näistä ponnistuksista, joita komissio on tehnyt, jotta pystyttäisiin lisäämään näitä varoja. Ne ovat todella tärkeitä ja on saatu jo tunnettavuuden suhteen konkreettista tulosta aikaan. Jos puhumme pk-yrityksistä, on totta, että on paljon alan ammattilaisia ja suunnittelutahoja, mutta jotta voidaan kehittää ajatuksia, päästään eteenpäin, pitää todella edetä alhaalta ylöspäin. Tarvitaan myös johdonmukaisuutta, jos katsotaan Kiinaa, kiinalaisturisti odottaa saavansa myös tiettyjä kielipalveluita, ei pelkästään englanniksi. Ja kenties suorempaa tarjontaa, eli pitäisi ottaa vastaan myös yksittäisiä matkailijoita, ei pelkästään ryhmämatkoja. Tässä suorat lennot ovat hyvin tärkeässä asemassa, jotta kiinalaisturisteja saadaan Eurooppaan. varmasti kasvumahdollisuuksia maissamme on. Ja kysymykseni liittyy saatavuuteen. Olisiko mahdollista saada entistä enemmän näkyvyyttä rahoitukselle sivuilla? Yritin löytää tietoa rahoituksesta, mutta en kuitenkaan löytänyt tätä tiettyä internet-sivua, josta täällä puhuttiin. Eli pitäisi auttaa pk-yrityksiä meillä pitäisi ehkä olla hieman helpommin saatavilla oleva internetsivusto, josta tietoa saisi. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Kiitos ja nyt Deidre Kloon. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia puhujaa ja tässä herra Bodartollakin veti yhteen sen, mitä aikaisemmin sanottiin, että on sellaisia, jotka voisivat saada näitä rahoja, mutta tämä on kuitenkin todellinen labyrintti, miten nämä rahat saadaan ja miten tiedot saadaan. Sanoitte aivan oikein, että enkä pitäisi yksinkertaista asioita, mutta ohjelmaa pitää niin usein muuttaa, niin näin saadaan sitten eh, tiedot käytettyä hyväksi, jotta ei tule aina uusia ohjelmia, pitää aina kehittää kaikki alusta alkaen ja ikään kuin keksiä pyörä uudelleen. Eli tämä oli ihan mielenkiintoista. Ja myös Rova Nunesin ajatukset olivat hyviä. Minä en kuitenkaan tiedä, kuinka monta aluetta edustatte. Te annoitte paljon tietoa horisontaalista tietojen jakamista näiden alueiden kesken. Siitä varmasti on hyötyä pienille yrityksille näillä tietyillä alueilla – Eli varmasti tämä on todella myönteistä ja teillä on mukana erinäisiä alueita, jotka saavat kosmesta rahoitusta ja esiristä ja käyttävät niitä hyväksi. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää, kuinka monta aluetta edustatte, miten ne tekevät yhteistyötä ja miten ne jakavat tietoa. Ajala Sender. Kiitoksia. Ja Ajala Sender. Kiitos, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Totta. Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu, erityisesti nämä viimeiset puheenvuorot, jotka kertovat niistä ongelmista, joita tällä alalla on ollut jo ennen kuin meitä oli 28 eri jäsenvaltiota, jossa on niin paljon eri alueita ja niin paljon moninaisuutta. Aina on ymmärretty, että matkailu ala kärsii melkeinpä omasta menestyksestään. Siellä kaikki toimii itsestään, eikä siihen tarvinnut ollenkaan investoida julkista rahaa Euroopan tasolla, koska katsottiin, että eh, se on erilainen kuin muut alat, vaikka nekin on menestyksekkäitä, mutta niihin aloihin kuitenkin sijoitetaan. En nyt lähde sinne vaan puhumaan pohjois etelän ja Inä- ja lännen välistä eroista, sillä tässä tulee toistettua jo itseään ihan liikaa. Tietyille aloille kovasti rautetaan toisille, sijoitetaan toisille ei. Ja sitten ajatellaan myös nykyistä pankkirakennetta, niin rahoituskriisin jälkeen voidaan havaita, että joissain maissa, joissa alueelliset pankit ja säästöpankit, joilla oli jopa velvollisuus siis yhteiskunnallisia velvollisuuksia oman alueensa suhteen, mutta ne ovat nyt kadonneet, nyt pankit ovat keskittyneet. No, en nyt lähde sanomaan edes millä tavalla, sillä tästä tulee ihan hirveä olla, en jaksa. Eli nyt on sellainen tilanne, että PK-yritykset, joiksi ihmiset ovat pakosta ryhtyneet, kun on oltu työttöminä maaseudulla ja hotelli- ja ravintola-alalla siksi, että ei ole olemassa rahoitusta, joka on niiden saatavilla, sillä tietyllä alueella ei PK-yritys voi saada rahaa investointipankilta samalla tavalla, joka itse asiassa haluaa näitä mm, hankkeita yhdistää, koska eivät ne pysty olemaan yhteydessä pieniin PK-yrityksiin, vaan pitää olla ikään kuin tällainen mm, suuri PK-yritysten yhteenliittymä, jotta se on näkyvä. Niin tämä nyt tällainen tärkeä asia matkailualalla. Nyt en tarkoita näitä suuria hotelleja, jotka ovat hyvin näkyviä, joilla on omat rahoituksensa, vaikka sielläkin tarvitaan uudistuksia. Mutta nyt meillä on mielessä nämä pienet pk-yritykset, jotka luovat tätä todellista yhteenkuuluvaisuutta alueellisesti ja yhteiskunnallisesti. Eli ehkä meidän pitäisi nyt esittää tietynlainen pyyntö sen pohjalta, mitä äh, Nunez ja Bodor tässä kertoivat meille, että tarvittaisiin sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat Euroopan tason rahoituksen, jos lähdetään liikkeelle eurooppalaisista arvoista ja lisäarvosta ja käytettäisiin sellaisia malleja, joita käytetään muilla aloilla. Horisontti 2020 saimme kuulla eilen, että siellä suuret yritykset saavat 25 prosenttia rahoitusta eh, omiin yleisiin kuluihin. Se ei kysyntä, minkälaista kulusta on kyse. 25 prosenttia näin vaan. Eli ehkä esimerkiksi tämä Euroopan pyöräilyverkosto voisi saada tällaisia ja Näin voitaisiin auttaa pk-yrityksiä, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa ja kuitenkin edistävät yhdenkuuluvuutta alueilla, jossa on suuria ongelmia ja tämä on samantapaista kuin eh, startup-yritysten osalta. Tämä on eh, modernimpi ala ja kaikki ovat valmiita riskeeraamaan, jopa menettämään rahaa, mutta sitten tällaiset alat kuin matkailu, joka, jonka pitäisi itse mm, ikään kuin kehittyä itsestään, niin siellä ei tällä lailla asioita mietitä. Ja siksi olisi hyvä, että päätelmissä tästä mielenkiintoista paneelikeskustelusta. Voitaisiin sanoa, että Euroopan unioni tarvitsee jonkunlaisen mallin, koska Euroopan unioni voi tätä kautta lisätä työpaikkoja ja Euroopan tuotemerkkiä, mutta ei kuitenkaan anneta sille täyttää tunnustusta eikä sen tarpeisiin vastata. Tämä on yksi niistä aloista, joka on kaikkein luovin ihan kaikessa eri merkityksessä. Ja tässä huomioidaan todellakin tämä mieletön monimuotoisuus, joka on meidän rikkautemme. Eli haluaisin kiittää kaikista näistä esimerkkeistä ja pyytäisin, että komissiolta, että nyt todellakin pyrittäisiin asettamaan näkyvämmälle sijalle nämä erityiset alat, liittyen siis eurooppalaisen rahoituksen. Tässä nyt ollaan menossa juuri päivästä sen suuntaan. Tämä on todellinen harmi. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Kiitos. Seuraavaksi Gesine Meissner. Kiitos. Kiitos näistä esityksistä. Alkuesitykseen kuulut, koska olen muissa valiokunnissa, mutta viimeiselle puhujille konkreettisia kysymyksiä. Sanoitte, että ei aina pitäisi haluta jotakin uutta, vaan pitäisi katsoa menestyksen mukaan, tarvitaanko jatkorahoitusta vai ei. No, hieman professori kysymys. Jos joku sujuu hyvin, niin pitääkö sitä sitten vielä jatkossakin raho- rahoittaa? Ehkä emme voi jatkuvasti rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka jo pyörivät hyvin. Sitten sanoitte, että on ehkä liikaa byrokratiaa eikö periaatteessa ole niin, että pitää tavallaan ylittää tietty byrokratia este, jotta pääsee käsiksi rahoitukseen. Euroopan puolella halutaan tietysti välttyä väärinkäytöksiltä, toisaalta rahoihin on hankala päästä käsiksi. Eihän tämä helppoa ole, mutta onko teillä konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä voidaan yksinkertaistaa? Tämän haluaisin kuulla mahdollisimman konkreettisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Jens Nilsson. Tack så mycket. Kiitos. Viimeiset puhujat vahvistivat sen, mitä, mitä jo aiemmin totesin. Eli, eli että fokuksen pitää olla kunnissa ja alueella se, tämä oli meidän oma aloite mietissä, mietinnössämme myöskin tärkeä asia, jossa tarkastelemme aluekehitystä TVn kanssa yhteistyössä. Niin, tässä olisi kyllä paljon oppimista. Ja siihen kannattaa todellakin panostaa, jos alueet päättävät, että tämä on strateginen kysymys. Silloin tietysti pitää hankkia tietoa asian tiimoilta tehdä jonkinnäköinen toimintasuunnitelma, millä tavalla matkailua on sitten määrä siellä kehittää. Ja jos me tarkastelemme 50 eh, parasta, parasta eh, aluetta Euroopassa, niin sieltä on ammennettavaa, opiksi otettavaa paljonkin. Kannattaisi todellakin eh, sitten tietoa, tietot taitoja vahvistaa sitä kautta. Mitä sitten tulee byrokratian? Ihmiset sanovat samaa asiaa kuin byrokraatitkin. <clears throat> Että PK-sektorin e, PK-sektorin erottaa muusta se, että he ovat helpommin taipuvaisempia lyömään hynttön yhteen yhdessä hakemaan eri, erilaista apua ja, ja, ja, ja vinkkiä toimintansa <clears throat> ei, ei tietenkään EUn äh, toimia äh, elimet suinkaan ole pahempia byrokratian äh, tuottajia, vaan jäsenmaat itse. Jäsenmaissa pitäisi olla aivan erilainen ote ja antaa vastuuta ja päätöksentekovaltaa alueelle. Siellä, sieltä se ideat lähtevät. Ich habe mich jetzt auch nochmal auf die Liste gesetzt und vielleicht können Sie ja... Sitten vielä pari kysymystä minulta. Ehkä Korotsa voi vastata tähän. Adam Brun sanoi, että kaikkea ei enää rahoittaa. Ja Meissner sanoi, että jos jokin toimii hyvin, se ei tarvitse enää rahoitusta. No esimerkiksi Eurovelo 6 ja 13 menevät Tonavaa pitkin. Vuonna 2008 Serben hallitus päätti, että laitamme reitille kylttejä, eurovelokylttejä, vaikka tätä ei edes parannettu reittinä. Siellä lukee jotakin nice you, bad service, tämän kaltaista. No, jos tämä lukee, niin ajattelen vain tätä nice you-puolta. Tällä reitillä oli noin 13 000 polkupyörää vierasta. Vuodessa tämä oli suuri menestys. Polkupyöräilevät turistit käyttävät enemmän rahaa kuin autoivat. Mutta jos puolalaiset tulevat sanoa, että meillä on 400 kilometriä euroveloreittejä, mutta osa näistä reiteistä on erittäin huonossa kunnossa. Ne ovat hitaita ajaa Ja ne sitten sanotaan, että tämän takia tälle reitille ei anneta rahaa. Siis pitää todella toimia kohdennetusti. No entä sitten se, että rahoitettaisiin pelkästään matkailuhankkeita? Sitten vähemmän byrokratiaa. Eisenhochissa Burgenlandissa sanottiin, että eurooppalaisia varoja voidaan hakea, voi saada yhteisrahoitusta, mutta sitten hanke puolelta sanottiin, että tämä on liian monimutkaista, maksamme mieluummin kaiken itse. No jos näin todella on, eurooppalaiset varat virtaavat vain suuriin yrityksiin, ei enää pikkuyrityksiä. Tämä on e- täysin epäreilua, epäsosiaalista. Ja tätäkin komission pitää pohtia, miten tämän kanssa toimitaan. Ei voi olla niin, että pienet kunnat, jotka juuri tarvitsisivat rahoitusta, sanovat, että suunnittelu on liian kallista, emme voi lähteä tällaiseen. Ja suuret tahot saavat hyviä tuloksia ennen kuin mitä ovat edes tehneet. Tällaisen haluaisin saada vastauksia edellisiltä puhujilta. Rova Nunjes ensin. Yes, uh, thank you to trying to reply to Kiitos. Yritän vastata kaikki näihin kysymyksiin. 31 viranomaista on mukana tässä liittyen 33 yliopistoon kestävän matkailun alalla. Meillä on parhaiden käytänteiden jakamista liittyen siihen, miten matkailu voi saada EU-rahoitusta vuonna 2013, sillä tuolloin juuri monivuotisesta rahoituskehistä neuvoteltiin ja operatiivisia ohjelmia luonnosteltiin. Tämä oli vaikea meidän alueillemme, eli alueellisille matkailuelimille. Niiden oli vaikea ymmärtää nämä erot kahden monivuotisen kehyksen välillä, miten asettaa strategisesti oikein matkailukeskiön ja havaitsimme, että tarvittiin sisäistä lobbaa, joka yhdistää alueet ja näin me synnymme ja kaikki lähes kaikki meidän alueemme ovat suoraan mukana EU-rahojen hallinnoinnissa tai ainakin osittain on otettu matkailun erityispiirteet huomioon. Ja nyt haasteena on täytäntöön täytäntöönpanon seuranta. Siksi nyt puhumme vielä hyvistä käytänteistä, kuten syyskuussa on tarkoitus tehdä. Ja yksi pyöreä pöytä, jossa herra Wolf oli paikalla. Puhuttiin siitä, kuinka monella alueella oli matkailu toimi valtuudessaan. Ja kun minä kysyin tästä yleisöltä, niin ainoastaan puhujat nostivat kätensä ylös, eli alueella ei aina tätä tietoa ole avoimesti käytettävissä. Ja tähän haluamme muutosta. Joka tapauksessa suositamme selvästi, että alueiden matkailuinvestointien edistämisen lisäksi tarvitaan suoraa tukea Brysselistä. Ei siksi, että matkailu on kestävä myös vaikeina aikoina. Silti se tarvitsee tukea, niin kuin muutkin alat saavat tukea. Ja kyllä voimme antaa lisää alueellisia esimerkkejä ja konkreettista tietoa ja puoltaisimme tällaista syvälle luotavampaa tutkimusta koskee näitä parhaita tapauksia, joissa nämä älykkäät mahdollisuudet on käytetty hyväksi ja matkailu on asetettu alueellisen strategian ytimeen ja sitten minkälaista myönteistä vaikutusta sillä on ollut. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Haluaisin keskittyä pariin pääkysymykseen. Ensinnäkin, miksi eh, eh, julkista rahaa investoidaan ja kuinka pitkään näin on määrä tehdä? No, Ensinnäkin se, että kansainvälisellä matkailumarkkinoilla on kiivas kilpailu. E, Eurooppa johti aikoinaan kaikkia mahdollisia kisoja tässä pitkin noin maailmanlaajuisesti. E, e, Matkailuturismi esimerkiksi olisi, olisi hyvä investointikohde. Muut maat investoivat tällaisiin pyöräilyreitteihin Euroopan ulkopuolella. Mat keräävät sitten alan harrastajat omiin maihinsa. Mutta matka, matkailun saralla eh, on seikka, jolla se eroaa muusta, muusta elinkeinoelämästä. Eh, eh, matkailun tuottavat kustannukset, aiheuttavat kustannukset valkenevat useimmiten vasta siinä tuloksenteko tilinpäätösvaiheessa. Jos ajatellaan pyöräilijä, pyörä, pyöräreittejä, vaikka, vaikka esimerkiksi kunnat, kunnat sitten näitä pyöräilyreittejä rakentavat. Ja, mutta saattaa olla, että siitä, siinä on yksi osa vaikka heikossa jamassa tai jotkut muut palveluntarjoajat siellä matkan varrella ovat huonosti järjestettyjä, että puuttuu tai siellä on jotain muuta, joka estää sitten ihmisten käyttämistä sitä, ihmisiä käyttämistä sitä. Silloin se on, on tietysti sitten mutkana matkassa. En halua tässä yksityiskohtiin mennä. Mainitsin matka, matkakustannukset esimerkiksi, e, jos olen fiksu varaan juna- ja lento, ajoissa – jos olet typerä, maksan taas sitten kohtuuttoman korkea hinta. Se tietysti äh, johdolle ja komissiolle sopii, ei mitään väliä, kunhan minulla on liput. En, en tiedä, miksi, äh, miksi, ei minulle mitään kerrota. Mehän tiedämme suurin piirtein, minkä, minkä verran jotkut matkat maksavat tai äh, henkilöstöresurssit, tunt, tuntilappuja täytetään otsahiessä No, tiedämme tarkkaan, kuinka paljon mikäkin, mikäkin toin, toimi vaatii. Me voisimme, sitä, voisimme sitten siitä sitten raportoida eteenpäin. jos, jos ajatellaan jokaista yksittäistä jäsentä, ja kuinka paljon hän maksaa, kuinka paljon sotumaksuja menee ja eläkemaksuja sen niin, pal- niin paljon. Jokaisen, jokaisen maan verotusjärjestelmä tietysti on aivan erilainen, ei sitä voi kukaan keskitetysti tehdä. Yritimme vertailla esimerkiksi, kuinka, kuinka paljon kilometri pyöräteitä maksaa eri maassa. Hämmästyisi, että jos näkisitte tulokset se siinä listan kärjessä ei ole niitä maita ollenkaan, joita kuvittelisi olevan siellä. Sitten tietysti kysymys oli siitä, että, että käy, suoritetko tarjouskilpailu asiallisesti, taikka oliko hinta ylipäänsä järjellinen. Jos ajatellaan äh, tästä infrastruktuuriinvestointeja, äh, niin tietenkin sitten pyritään, äh, pyritään sitten se tekemään mahdollisimman joustavasti, mutta ei siellä tar- kuitenkaan katsota sitten, mikä se, mitkä se maksaa noin y- paloihin pilkottuna, vaan katsotaan, että mikä se tulos oli ja oliko se hyvä. Kiitos. Kiitos. Haluatko siellä vielä Koratsa vastata. Olkaa hyvä. Sur la, sur la consistance du budget Cosme. Mitä tulee Cosme-budjetin koostumukseen, niin olen samaa mieltä siitä, että sen pitäisi olla tukevampi, mutta nämä päätökset on tehty monivuotisten rahoituskehysten puitteissa. Euroopan neuvostossa nyt kuitenkin on pääosastossa sisäistä sovittelua. Tehän tiedätte, että tässä pääosastoja on yhdistelty, eli tässä on DG Mark myös mukana nykyään ja näin on lisää paineita kohdistunut kosmen budjettiin. Mutta kuten sanoin, on tärkeää, ymmärtää, että COSME on myös koordinaatiobudjetti. Sen tarkoituksena on stimuloida muita komission budjetteja. Näistä pitää käyttää ja siksi teemme hyvää yhteistyötä Nestorin kanssa. Näin voimme puhua aivan suoraan päätösten tekijöiden kanssa, jotka ovat eh, rakennerahastoja toisessa tärkeässä asemassa ja tehdään eh, aluepääosaston kanssa myös hyvää yhteistyötä ja maatalouspääosaston kanssa ja myös työllisyyspääosaston kanssa. Eli minä mainitsin tässä nämä 800 000 kosme euroa, joiden avulla saadaan liikkeelle 4 miljoonaa, tai 4 miljardia, 4 miljoonaa Erasmus Plus euroa jos nyt saadaan kunnon budjetti matkailun liittyen, niin minä olisin todella tyytyväinen, mutta toistaiseksi nyt käytettävä parhaiten se, mitä on käytössä. Ja Isabelle Monten kanssa olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisää tietoa, avointa tietoa siitä, mitä on saatavilla toimijoille. PK-yritykset voivat käyttää kosmevaroja, vaikka ne olisivatkin pieniä, sillä kosmea yleensä käytetään PK-yritysten järjestöille. Jos on esimerkiksi joku B2B-kokous Kiinaan liittyen, niin Kiinaan lähtee pienten yritysten yhteen liittymä ja näin sitten voidaan tavata kiinalaiset myyjät. Eli kyllä Kosme vaikuttaa suoraan PK-yrityksiin, vaikka se vaikuttaisi aika kaukaiselta asialta yrityksen kannalta. Tämä, nämä välineet ovat monimutkaisia ja on asetettava etu sijalle yksinkertaistaminen tässä komissiossa varapuheenjohtaja Timmermans tätä pyrkii edistämään parempaa lainsäädäntöä ja yksinkertaistamista myös näiden rahojen saatavuuden osalta. Ja Isabellan taas kerran oikeassa puhuessaan verkkosivuistamme. Se ei aina ole käyttäjäystävällinen. Meillä on kuitenkin tässä paljon rajoitteita, koska pääosasto kertoo, mit, millaisia sivuja voidaan käyttää, eikä ole kovinkaan yksinkertaista nyt saada aikaiseksi sellaista verkkosivustoa, joka on heidän ohjeensa kanssa yhdenmukainen. Kiitos. Nyt tämä matkailutyöryhmä on oikeastaan saatu päätökseen. Ajalla Sender. Haluan kiittää esityksen pitäneitä, mutta yllätyin tässä, tässä tavallaan halusin esittää sinisen kortin kysymyksen Meissnerille. Tässä on kuultu sama mantra matkailusta, eli tarvitaanko rahoitusta, jos jokin toimi hyvin. Rocher ja Bayer ja muita on turha rahoittaa. He saavat miljardien voitot joka vuosi muutenkin. Pitää olla johdonmukainen. Matkailu. Meidän pitää ottaa eri kysymyksiä huomioon. Tarvitaan uudistamista ja erilaisia kysymyksiä, joille meillä on budjetti, mutta on muitakin aloja, jotka ovat paljon vähemmän tärkeitä kuin tämä ala. matkailualla voi hyvin, on muita, jotka eivät voi aivan yhtä hyvin. Ja nyt puheenjohtaja keskeyttää. Sininen kortti kestää 30 minuutin, ja ei kolme minuuttia. Ja sinne maissa voi vastata. Okay, I can do it in English, then you can understand directly. for, for Spanish, it's a <clears throat> Tein tämän englanniksi, niin ymmärrät sen suoraan. <clears throat> Et, en usko, että matkailu kaipaa mitään enempää rahaa. E, se oli vain tänne kriittinen huomio, jonka, jonka main tein. On aloja, jotka eivät e, tarvitse liikaa e, lisää, lisää rahaa, sitten voimme tukea muitakin sektoreita ei tietenkään tarkoita sitä, että matkailulta pitäisi rahaa pois ottaa. Tietenkään. Haben wir drei alle noch nicht gleich. No, täällä kolme, kaikki kolme olitte yhtä mieltä siis Alan Bordorin kanssa. Hienoa. Nyt haluan kiittää kaikkia, erityisesti alustuspuheenvuoron pitäneitä. Kiitos siitä, että tulitte tänne. Kiitos jäsenillemme ja muille monille kuulijoillemme. Ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkkeja ja toivottaa kaikille hyvää lomaa. Palatkaa tänne levänneenä, jotta voimme jatkaa työtämme yhtä hienosti kuin tähänkin asti. Muita asioita ei ole. Toivotan teille kaikkea hyvää ja pidämme seuraavan kokouksemme ensimmäinen yhdeksättä kello yhdeksän tänä vuonna täällä Euroopan parlamentissa. Kiitoksia.